Dear colleagues, good afternoon. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Pyydän anteeksi tätä viivettä. Meillä ei ollut mahdollisuutta pitää kokousta toisessa salissa, mutta nyt voimme aloittaa. Ensin esityslistan hyväksyminen. ainoastaan yksi ilmoitusasia, eli Benchmark Regulation kolmikantaneuvottelut 15. lokakuuta oli neuvottelukierros ja edistystä saatiin aikaan liittyen suhteellisuuden kategorisointiin ja kolmansien maiden säännöksiin. Työtä jatketaan jotta saamme aikaan sitten periaatteessa sovun näistä keskeisistä asioista. Ja sitten on muita asioita auki, käytännössäännöt, valvontasäännöt, markkinoiden väärinkäytön ehkäiseminen. Ja seuraava neuvottelukierros on sitten 28. lokakuuta 4.7. Strasbourgissa. Varmaan voimme hyväksyä pöytäkirjat kokouksista 14.15. syyskuuta, 23. syyskuuta. Kukaan ei vastusta. Eli kohta neljä. Ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi Daniel Nguyen tähän toiseen julkiseen kuulemistilaisuuteen – Meillähän on parlamentin ja Euroopan keskuspankin välinen sopimus. Ja tämä on tärkeä kuuleminen, ei pelkästään siksi, että juhlistamme ensimmäistä vuotta menestyksekästä yhteistä valvontamekanismia. Ja nythän käsittelemme monia tärkeitä asioita, esimerkiksi mitä kansallisia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa on, mitä metodologiaa käytetään. Eli tässä on useita tärkeitä kysymyksiä. Ja annankin heti puheenvuoron Danielle alustusta varten ja sen jälkeen sitten voimme esittää kysymyksiä hänelle. Ole hyvä Daniel. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Olen toinen, että olen tänään keskustelemassa EKPn työstä ja yhteistä valvontamekanismista. Sitten viimeisimmän kuulemiseni kesäkuussa olemme työstäneet tärkeitä kysymyksiä ja mielelläni raportoin edistyksestä. Alustuspuheenvuorossani ensinnäkin kuvailen kehitystä pankkisektorilla ja käsittelen pääkysymyksiä, joiden parissa olemme työtämme tehneet. Sitten käsittelen yksityiskohtaisemmin kattavan arvioinnin seurantaa ja niin sanottuja kansallisia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa. Lähtisin liikkeelle pankkisektorin yleiskehityksestä. Edelleenkin pankeilla on edessään suuria haasteita, aivan erityisesti heikko kannattavuus ja järjestelemättömien saamisten suuri osuus taseessa. Kun ajatellaan heikkoa kannattavuutta, niin on ollut merkkejä parannuksesta vuoden alkupuoliskolla. Kuitenkin pankkien on edelleenkin toimittava hyvin matalan korkotason ympäristössä ja taloudellinen elpyminen on varsin epätasaista. Tämä ympäristö voi johtaa siihen, että pankit joutuvat liiketoimintamallejaan sopeuttamaan sellaisten toimintojen suuntaan, jossa ei niin jouduta luottamaan perinteisiin korkoa tuottaviin toimintoihin. Järjestettämättömät saamiset ovat edelleenkin vakava haaste vakavaraisuudelle tietyissä maissa. Lukuisat seikat ovat tämän, tämän tosiasian taustalla. Ennen kaikkea taloudelliset olosuhteet, pankkikäytäntöjen heikkous sekä oikeudellisten puitteistojen heikkous, kun ajatellaan luottojen perintää. Valvojina me voimme puuttua tiettyihin ilmiöihin, mutta jotkut eivät ole meidän toimivaltuuksemme puitteissa ei ole mitään yhden koon ratkaisua, vaan poliitikkojen on oltava huolellisia, jotta pankkien kannustimia ei vääristetä. EKP on työstänyt tätä kysymystä ja teemme pankkien kanssa yhteistyötä, jotta voimme laatia niille yksittäisiä toimintasuunnitelmia. Nyt käsittelisin valvontaelimen keskeisiä hankkeita ja päätöksiä. On otettu saatu huoma- huomattavaa edistystä aikaiseksi sitten viimeisimmän kuulemiseni. Meillä on valvonta-arvioprosessi, SREP, ja kansalliset vaihtoehdot ja harkintavalta, joihin palan hetken kuluttua ähm, syvällisemmin. Olemme jatkaneet sisäisten prosessiemme tehostamista äh, tehokkaampaan ja harmonisoidumpaan suuntaan. Kesällä epävarmuus Kreikan ohjelman suhtaan, suhteen vaikutti sekä meidän että teidän, teidän työhönne. Kreikan pankeissa on jouduttu kokemaan hyvin stressaava ajanjakso. Kehityksen hyvin tarkka seuranta myös valvonnan alalla oli tarpeen. Varmasti olette helpottuneita siitä, että sopimukseen päästiin euroalueen huippukokouksessa heinäkuussa – Tämän seurauksena toteutamme nyt neljän merkittävän pankin kattavaa arviointia Kreikassa, jotta voimme määritellä pääomitustarpeet. Tämän työn tulisi olla valmis vuoden loppuun mennessä. Näin ollen on tärkeää, että tarvittavat pääomat ovat käytettävissä ajoissa. Nyt käsittelisin niin sanottua SREPiä tarkemmin, valvonta-arvioprosessia. Meillä on pilarin kaksi pääomavaatimukset, jotka ovat instituutiokohtaisia. EKP ensimmäistä kertaa toimitti tämän tehtävän yhteisen metodologian avulla ja käsittelimme 120 suurinta pankkiryhmittymää euroalueella. Metodologia varmistaa, että noudatamme hyvin korkeatasoista valvontastandardia kautta euroalueen. Pilarin kaksi, pääomavaatimukset valmisteltiin, otettiin huomioon pankkien riskit, jotka johtuvat markkinaolosuhteista, taloudellisista olosuhteista euroalueella, esimerkiksi luotto- ja likviditeettiriskistä. Ja toiseksi olemme valmistautuneet siihen, että pankit voivat joustavasti siirtyä nykyisistä omavaraisuusvaatimuksista, vakavaraisuusvaatimuksista äh, Basel 3 ympäristöön vuonna 2019. Teemme tämän ja pidämme yllä tasa arvoisia yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia niin, että yhteinen valvontamekanismi voi toimia yhteensopivasti myös muilla oikeudenkäyttöalueilla. Voimme nyt jo sanoa, että pilarin kaksi pääomavaatimukset, joita ajattelemme merkittävien rahoituslaitosten osalta vuonna 2016, ovat hieman korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015, noin 30 peruspistettä keskimäärin. Pilarin kaksi lisäksi puskureiden vaiheittainen käyttöönotto vaatii noin 20 lisäperuspistettä pääomaan. Nyt lyhyt katsaus nykyisestä ja tulevasta työstä, kun toteutamme stressitestejä ja kattavia arvioitamme. Niin kuin tiedätte, kattava arvio tehdään jokaisessa pankissa, joka kuuluu EKPn suoran valvonnan alaisuuteen – kun katsomme vuoden 2014 kattavaa arviota ja sen seurantatyötä, niin tämä on osoittautunut hyvin tehokkaaksi välineeksi, jolla voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin. Haluamme lisätä ydinpääomaa pankeissa, joilla on vajepaineita, ja voimme myös puuttua laadullisiin puutteisiin, jotka ovat nousseet esille saamusten laadun arvioinnissa AQR-ssä pankeissa. Pankit ovat hyväksyneet saamistellannun arvioinnin tulokset varsin hyvin. Huhtikuussa EKP arvioi, että kaksi kolmasosaa lisämenetyksistä, jotka tulivat esille AQR, huomioitiin vuoden 2014 tilinpäätöksissä. Ja jäljellä oleva osa huomattiin vakavar- huomioitiin vakavaraisuusvaatimuksessa. Tämä on johtanut siihen, että arvonalennusten suhde järjestelemättömiin saamisiin on voitu paremmin huomioida – Pankkien toimet sisälsivät omaisuuserien myyntiä, pääoman keräämistoimia, uudelleenjärjestelyjä sekä myös tilinpidollisia vakavaraisuustoimia. Taseen vahvistamisen lisäksi tämä toimi lisäsi avoimuutta ja tätä kautta saimme myös paljon tietoa, jota olemme käyttäneet valvottavien pankkien tilanteen arvioissamme. Valvontamekanismilla on näin mahdollisuus toimia uskottavalta pohjalta valvontatehtävässään. Vuoden 2015 aikana olemme toteuttaneet uutta kattavaa arviota. Olemme keskittyneet yhdeksään pankkiin ja käyttäneet metodologiaa, samaa, jota käytimme vuonna 2014. Viisi pankkia vuonna 2005 siirrettiin merkittävien rahoituslaitosten joukkoon ja niitä jo EKP valvoo suoraan. Ne eivät kuitenkaan olleet täysin mukana aiemmassa arviossa. Tämä arvio saadaan päätökseen marraskuussa ja julkistamme tulokset silloin. Vuonna 2016 EBA yhdessä EKPn ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa kansallisesti toteuttaa eu laajuiset stressitestit. Otanta pankeista täytyy vielä lopullisesti hyväksyä EBAssa. Me noudatamme EBAN stressitestimetodologiaa. Sitä tällä hetkellä kehitellään. Makrotaloudelliset ja rahoitusskenaariot laaditaan järjestelmäriskikomiteassa ja EBAssa yhteistyössä keskuspankin kanssa. Nyt käsittelisin kansallisia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa, niin sanottuja ONDitä. Edellisessä kuulemisessani totesin, että CRD4 ja vakavaraisuusasetus ovat on kaksi säädösten tukena. Puhumme niin sanotuista optioista, vaihtoehdoista tai sitten harkintavallasta. Nämä niin sanotut OND vaikuttavat vakavaraisuuteen sekä uusien standardien käyttöönottoon ja määritelmiin. Meillä on myös pysyvämpiä poikkeuksia yleisistä säännöistä. Ne voivat olla yleisiä tai sitten ne voivat olla pankkien yksittäisiin pyyntöihin perustuvia, esimerkiksi silloin kun kyse on pääoma- tai likviditeettipoikkeukset. EKPn nykyinen työ pitää prioriteettina 122 tällaista OND, jotka kuuluvat sen suoraan toimivaltuuteen. EKPn työ keskittyy merkittävien rahoituslaitosten optioihin ja harkintavaltaan julkinen kuuleminen järjestetään marraskuussa tämän tueksi. Meillä on EKPn luonnosasetus, joka sisältää nämä yleiset määräykset ja laadimme myös oppaan käyttäjille. Opas sisältää vakavaraisuusasetuksen kriteerit ja täsmennykset ja myös tapauskohtaiset arviot. Totta kai kaikki ovat tervetulleet osallistumaan tähän lainsäädäntöpakettiin. Harmonisointi, vakavaraisuus, kansainvälisten standardien noudattaminen eh, ja legitiimien odotusten kunnioittaminen, kun ajatellaan kansallisen tason harkintavaltaa ja optioita, täytyy huomioida. Me haluamme eh, konvergenssia ja vakavaraisuutta hyvin korkealla tasolla ja kohtuullisin kustannuksen. Kunhan ensi vuonna saamme tämän oikeudellisen välineen valmiiksi, EKP katsoo, miten voisimme harmonisoida tilannetta myös vähemmän merkittävien rahoituslaitosten osalta. Täytyy mainita myös, että meillä on 45 OND, jotka liittyvät makrotason vakavaraisuusvalvontaan ja kuuluvat jäsenvaltioille, kansallisille lainsäätäjille. Valvontaelin ei siis käsittele näitä, mutta myöhemmässä vaiheessa voi olla tarpeen puuttua myös tähän asiaan, jotta voimme varmistaa kautta pankkiunionin tasa-arvoiset toimintaedellytykset. Nämä lukuisat optiot ja joustava täytäntöönpano vakavaraisuusdirektiivin osalta tekee hyvin vaikeaksi päästä yhteisen sääntökirjan toteuttamiseen. EKP valvojana joutuu joskus huomioimaan 19 erilaista standardia. Valvojan elämä on näin paljon monimutkaisempaa ja se estää myös sijoittajien päätöksiä, jotka liittyvät pankkisektoriin. Euroopan tason lainsääntöjä voisi eh, siis tutkia näitä prioriteettikysymyksenä. Tiedän, että teitä tämä aihe kovasti kiinnostaa ja mielelläni eh, keskustelen aiheesta, jos tarve vaatii enemmänkin. Loppuun toteaisin, että nyt kun vuosi kaksi EKPn toiminnassa, valvojan tehtävässään alkanut, pankilla on edelleenkin edessään matala kannattavuus. Ja joissakin maissa on myös suuri järjestelmätyön saamusten osuus taseessa. Huoli on myös globaalista elpymisestä. Valvontatyö keskittyy edelleenkin siihen, että säilytämme ja palautamme pankkien pääoman ja vakavaraisuuden sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen riittävyyden. Näin voimme tukea myös reaalitaloutta. Samanaikaisesti pankkiunionin ensimmäisessä pilarissa toteutamme mandaattiamme, jotta pankit, jotka toimivat yhteisen valvontamekanismin puitteissa, voivat toimia tasa-arvoisesti niin, että harmonisoi metodologiaa ja arvioimme myös pankkeja, jotka kuuluvat valvontavaltuuksiimme. Olen täysin vakuuttunut, että valvontamekanismin käyttöönotto muodostaa virstanpylvään, kun vahvistamme ja harmonisoimme pankkivalvontaa euroalueella. Kiitos ja mielelläni käyn nyt keskustelun kanssanne. Thank you very much. Kiitoksia Daniel Nuille tästä alustuksesta. tässä lopussa totesitte kaksi tärkeää asiaa. Ja kun katsotaan, mikä on ihan oikein, eli pankit, jotka ovat hyvin pääomitettuja, voivat tosiaalisesti tukea taloutta. Ja tässä on tärkeä linkki myöskin valvojalle. Tässä on tämä mikro- ja makroulottuvuus. Eli jos halutaan tukea reaalitaloutta ja pankkien vakautta, niin nehän on tietysti nehän ovat tärkeitä tavoitteita meille. Ja sitten nämä yhtäläiset kilpailumahdollisuudet, sehän on todellinen haaste. Ja siksi parlamentti tukee työtänne näitä vaihtoehtoja ja kansallista harkintavaltaa. Pari kysymystä ensin ja sitten Kollegat voivat esittää kysymyksiä. Eli nämä kolme tärkeintä toiminta-alaanne. Ensin tämä viimeinen, josta voimme keskustella pankkiunionin työryhmässä. Eli se, miten parannetaan toimintatapoja, jotta voidaan kunnolla arvioida kaikenlaisia riskejä, koska tämähän on asia, joka tuli esille parlamentissa, kun puhuttiin siitä, miten voidaan kunnolla arvioida luottokysymyksiä, mutta myöskin markkinariskejä. Eli miten valvontamekanismin työ on sujunut näissä kysymyksissä, eli miten valvontaryhmän työ nyt sujuu tällä saralla. Ja sitten tämä OMD. Minä tietysti tuen täysin tätä. No, parlamentille tietysti olisi tärkeää ymmärtää, millä tavalla tämä työ sitten avoimesti takaa yhdenmukaisuuden lähestymistavoissa. Jos voisitte kertoa vähän enemmän yksityiskohtia, niin tässä on tämä Tanskan kompromissi esimerkiksi, eli miten voidaan välttää tämä ring fencing toiminta kansallisella tasolla ja voimme mukauttaa toimintaamme valvontamekanismiin. Sitten on ollut vähän kiistelyä liittyen kansallisen harkintavaltaan ja mahdollisuuteen käyttää samaa kirjanpitokieltä. Eli sitten miten tämä työ liittyy näihin kysymyksiin, eli miten voidaan taata yhdenmukaisuus ja miten voidaan parantaa yhtäläisiä kilpailumahdollisuuksia, kun käsittelette näitä kysymyksiä. No, sitten annetaan tärkeitä tietoja. En nyt mene sen enempää yksityiskohtiin. Ja lopuksi vielä kysymys, jota on käsitelty lehdissä. Yhden pankin tilanne, HSH, Nordbank. Eli haluaisimme kuulla, miten arvioitte tätä tilannetta ja tätä ensimmäistä testiä näiden oikeudellisten säännösten osalta. Mutta samanaikaisesti tämän liittyy tämä ongelma, eli nämä heikkolaatuiset lainat. Eli tässä muutamia kysymyksiä nyt ensin. Tämän, äh... Kiitoksia puheenjohtaja. No, mitä tulee näihin yhdenvertaisiin kilpailuolosuhteisiin ja tapaan, jolla suhtaudumme riskapeleihin, luotteihin, ja niin mark- luottoihin ja markkinariskeihin, niin näin tässä kaksi ulottuvuutta kysymyksessänne. Ensinnäkin on selvää, että tämä SREP-metodologia on yhdennetty, jotta voidaan vastata luottoriskeihin ja markkinariskeihin samalla lailla kaikkien pankkien osalta. Ei tietenkään tulokset ole samanlaisia, koska kaikilla pankilla ei ole samaa riskiprofiilia, mutta käytetään samaa menettelyä ja uskomme, että meillä on käytössä hyvin vahva menettelytapa. Tämä SSM-metodologia on hyvin vahva. On myös toinen ulottuvuus, joka liittyy siihen, kuinka lasketaan ja riskipainotetut omaisuuserät, Muistan se, että monilla Euroopan pankeilla on käytössä laskentamalleja näitä riskipainotettuja omaisuuseriä varten. Näiden mallien validointi on tehty hieman eri vaihtelevalla tavalla. 19 maassa. Se ei ole mikään yllätys kuitenkaan. On aivan luonnollista, että valvontavalidointitoimet tehdään eri tavalla eri paikoissa. Nyt olemme kehittelemässä menettelyä, jolla voitaisiin mm, validoida nämä mallit samalla tavalla eri pankeissa käyttäen samaa menettelyä. Olemme aika vakuuttuneita siitä, että saamme selkeän turvallisen tilanteen lopulta ja voimme pitää kiinni SSM-pankkien käyttämistä malleista. Ja mallit joka tapauksessa validoidaan samantyyppisen menettelyn kautta. Tietenkin meidän on priorisoitavaa työtämme, koska meillä on tuhansia malleja uudelleen, uudelleen validoitavana näissä SSM-maissa koskien näitä eri riskitoimia. Mitä sitten tulee OND, näihin kansallisiin vaihtoehtoihin ja harkintavaltaan? Olemme päässeet harmonisointia kohti aika järkevällä tavalla monien kansallisten vaihtoehtojen osalta. Työtä on vielä enemmän jäljellä koskien näitä poikkeuksia, jotka mainitsitte, koskien pääomaa ja maksukykyä. Näiden osalta toimitaan melkein tapauskohtaisesti riippuen konsernien rakenteesta ja konsernin sisäisestä toiminnasta. Näitä arvioidaan tapauskohtaisesti. Sitten nämä muut kansalliset vaihtoehdot, niiden osalta olemme saaneet hyväksyttäviä ratkaisuja kaikille. Ne ovat eh, perusteltuja selkeitä vaihtoehtoja suurimmalta osalta. Esimerkiksi meillä on vielä järjestelmä, joka on tietenkin vielä testattava konsultaatiossa, mutta, mutta meillä on näitä tulevia voittoja koskevia, koskevaa verotusta koskevaa menettelyä esimerkiksi. Sitten tämä kuuluisa tanskalainen kompromissi olimme hyvin jakautuneita tässä asiassa melkein puolet ja puolet, mutta toisella puolella oli kuitenkin hiukan yli puolet niille, jotka halusivat sen säilyttää. Tällä hetkellä se on siis edelleen voimassa. Mutta molemmat puolet ovat pyytäneet, että ottaisimme yhteyttä lainsäätäjien, jotta voitaisiin tarkastella, mitä olisi tehtävissä – Kuten selitin, olemme jakantuneet. Jotkut haluaisivat sitä eroon kokonaan ja toiset ovat sitä mieltä, että kompromissi saattaisi merkitä sitä, että vakuutusyhtiöltä vähennettäisiin vakavaraisuusvaatimuksia, joka olisi vähemmän kuin totaali vähennys, mutta kuitenkin vähemmän kuin tiukka lähestymistapa. Emme ole saaneet tätä vielä järjestykseen ja lainsäätäjän kanssa tätä asiaa olisi pohdittava eteenpäin. Sitten mainitsitte HSH-pankin lehdistössä on todella ollut vuotoja koskien tätä pankkia. Kyseessä on yksi monista pankkeista, jotka kuuluvat SSM piiriin ja joilla on käytössä Euroopan komission hyväksymä suunnitelma. Ja he keskustelevat tästä komission kanssa, niin kuin olisi toimittu ilman SSMääkin. Ei tämä oikeastaan muuta pankkien ja kilpailupääosaston välistä suhdetta. Komissiossa mehän emme ole neuvotteluosapuoli näiden toimien osalta, vaan panemme merkille, mitä tapahtuu ja mikäli on jotakin huolestuttavaa kehitystä, niin siinä tapauksessa ilmoitamme siitä neuvotteluosapuolelle. Match for speaker Pablo Salva. Kiitos sitten ensimmäinen puhuja Pablo Salva. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia johtaja Nuille Kuten tiedämme, tammikuussa 2016 pitäisi jo täytäntöön panna suuntaviivat, jotka Euroopan pankkiviranomainen on hyväksynyt. Voisitteko täsmentää, odotatteko merkittäviä muutoksia verrattuna nykytilanteeseen? Ja tästä asiasta edelleen, voisitteko vielä kertoa lisää? Tulevatko nämä muutokset vaikuttamaan samalla tavalla kaikkiin pankkeihin. Sitten toinen kysymys koskien pääomamarkkinaunionia. Yksi tärkeimmistä tavoitteista käsittääkseni on se, että, että pk-yritykset saisivat luottoa. Haluaisin teidän kantanne siihen, mitä olisi priorisoitava päämarkkina, pääomamarkkinaunionin etenemissuunnitelmissa, jotta tähän tavoitteisiin päästäisiin? Huolestuttaako teitä nämä toimet joihin saatetaan ryhtyä valvonnan kannalta. Kiitoksia. Thank you very much. I... Kiitoksia. Kysyitte siis näistä suuntaviivoista, joiden pohjalta arvioidaan eri pankkeja, eli SREP-metodologia. Me katsoimme tätä metodologiaa, eli mitä nämä 19 maata tekivät ja tietysti sitten huomasimme huomattavia eroja. Ja myöskin havaitsimme erinomaisia käytänteitä tietyissä asioissa joissain maissa. Eli meillä on valvontamekanismin menetelmä, joka pohjautuu parhaisiin käytänteisiin kansallisella valvontatasolla. Ja meillä on myöskin pankkiviranomaiselta tullut selkeitä suuntaviivoja, joita nyt pannaan täytäntöön. Eli me käytämme samaa menettelyä kaikkien pankkien osalta. Siihen meni paljon aikaa ja ponnisteluita, jotta eri osat, esimerkiksi pääoma, likviditeetin mittaaminen – riskipäivän hallinnointin arviointi, pankkien bisnesmalle, kannattavuustekijät. Mutta nyt uskomme, että meillä on hyvä toimintatapa, ja kun panimme sitä täytäntöön eri pankeissa, meillä oli paljon horisontaalisia vertailuita ja arviointeja, joita käytettiin, ja se toimi erittäin hyvin. Hyvin pitkälti ollaan samaa mieltä tämän meteorologian käytöstä. Niin sitten vielä pääomamarkkinaunioni. No, me tietysti tuemme pääomamarkkinaunionia. Se voi tukea eurooppalaista talouden kasvua, se voi monipuolistaa rahoituslähteitä. Näin voidaan myöntää enemmän rahoitusta yrityksille ja se on tärkeää PK-yrityksille, kuten sanoitte. Ja katsomme, että meillä pitäisi olla pitkän aikavälin näkemys ja kunnianhimoisia tavoitteita lisätoimenpiteiksi. Ja pidämme hyvänä varhaista toimintaa erityisesti Euroopan arvopaperistamispuitteet. Siinähän on erilaista vakavaraisuustoimintaa, mitä tulee standardisoituun arvopaperistamiseen, mutta tätä ei pitäisi tehdä kuitenkaan sitten sillä kustannuksella, että vesitetään sääntelyä, joka johtui kriisin jälkeisistä uudistuksista. Eli siellä on hyviä omaisuuseriä, mutta sitten näitä ihan normaalit pääomavaatimukset. Ja pidämme myöskin hyvänä sitä, että poistetaan esteitä rajat ylittävältä toiminnalta ja uudistetaan makrotalouden kysymyksiä. Ja muistuttaisin vielä, että se, tätä markkinaunionia ei saada päätöksen, ellei ole kunnollisia viitearvoja, kuten Euriboria. Kiitos, Ferreira. Kiitos, että olette jälleen vieraanamme ja kiitos yhteistyöstä parlamentin kanssa ja tämän valiokunnan kanssa. Minulla olisi ensimmäinen kysymys mielessäni. Se liittyy siihen, että viime elokuussa Elizabeth Warren, senaattori, oli yhteydessä amerikkalaisiin säätelyviranomaisiin ja tiedusteli, miten maailman suurimmat rahoitusalan yritykset ja pankit nyt ovat alkaneet käyttää uutta Symphony-viestintävälinettä. Ilmeisesti nämä yksiköt Kyseessä oli salatut tiedot ja todettiin, että nämä kenties jatkossa jätetään tarkastelujen ulkopuolelle ja tämä voisi olla haitaksi valvontaviranomaisille, kun otamme huomioon, miten lainsäädäntöä täytyy täytäntöön panna. Mikä tilanne on eurooppalaisissa pankeissa? Miten te valvojana, oletteko yhteydessä amerikkalaisiin valvontaviranomaisiin, oletteko tietoinen tästä ilmiöstä? Haluaisimme tietää, mikä tilanne on Euroopassa suhteessa näihin ilmiöihin. Much, uh, indeed. Kiitoksia. Totta, tietotekniikka ja kyberrikollisuus ovat yksi vuoden 2015 prioriteetteista. Ja 2016kin ne tulevat olemaan voimassa. Niistä ei juuri parhaillaan keskustellut. En täsmällisesti tiedä tästä sinfonikysymyksestä sinänsä, mutta laadukkaat tiedot, tietojen saatavuus valvojille, niin, että valvojat voivat valvoa. Sääntöjen noudattamista on tietenkin aivan ratkaisevan tärkeää. Ja kuten sanotte, se on myös hyvin tärkeä Yhdysvalloille. Mut en osaa. Niin ehkä muutamia pankkeja on sakotettu, mikäli raportointi ei ollut ollut asianmukaista. Kyllä tämä on meille tärkeä asia. Ja tarkastelemme tätä. Ei se nyt ole aivan tärkein prioriteettimme, koska niitä on useita, koska olemme uusi elin, mutta kyllä tämä on osa valvontatyötämme. Thank you. Next. Yes, we should stick to four minutes, but... Eli pidetään kiinni neljästä minuutista. Ole hyvä vielä. My second question is... Niin toinen kysymys liittyy siihen, että Joissain pankeissa on käytetty tätä pelastusmekanismia ja käytetty kansallisia varoja ennen kuin ensi vuonna sanotaan käyttää näitä yhteisiä varoja. Ja kansalliset pankit rahoittavat tätä rahastoa. Seuraatteko tätä menettelyä, tätä siirtymävaihetta uuteen rahoitusjärjestelmään ja vaikuttaako se yhtäläisiin kilpailumahdollisuuksiin? Aivan suoraan sanottuna emme. Meillä on kriisiratkaisumekanismi ja sen mukaisesti toimimme. Me, he eivät ole meidän kanssamme tästä keskustelleet. Uskoisin, että he toimivat siellä aika hyvältä perustalta, mutta toki voin tiedustella ja kertoa teille, jos saan jotakin uutta tietoa. Kiitos, von Storff. Von oui. Niin, kiitoksia. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensimmäkin nämä valtion lainojen painotuskysymykset. Olen usein vaatinut, että tähän asiaan täytyy puuttua. Tämä nollapainotus. Tekin vaaditte tätä lokakuisessa haastattelussa ja puhuitte uusista riskipainotuksista valtioiden lainojen osalta ja mielestäni se on keskeinen asia. Te sanoitte, että Baselin prosessissa tämä asia tulisi hoitaa ja jos se ei ole riittävän nopeaa, niin sitten EUn pitää puuttua tähän kysymykseen. Olen hiukan skeptinen sen suhteen, ollaanko tässä riittävän ripeitä Eli kysyisin, onko teillä jonkinlainen aikataulu täytäntöönpanolle, jotta poistetaan tämä valtionlainojen nollapainotus? Ja sitten toinen kysymys. Finanssipoliittinen poliittinen dominanssi. Viime vuosinahan on nähty, että velkaantuneet valtiot ovat harjoittaneet hyvin löyhää rahapolitiikkaa. Ja nyt vuosikausia korot ovat olleet hyvin alhaalla – ja tämähän on sitten pahentanut tämä tilannetta velkaantuneissa valtioissa, ja ne ovat vaatineet erityiskohtelua. Ettekö pelkää, tai siis ainakin minä pelkään, että tämä finanssipoliittinen dominanssi myöskin johtaa löyhään valvontaan, mitä tulee näiden ylivelkaantuneiden valtioiden tilanteeseen finanssipolitiikassa ja rahapolitiikassa. Thank you. Well, regarding... Kiitoksia. Näistä valtion velka altistumisesta. Mehän olemme aloittaneet sitä koskevan työn ja olen vakuuttunut siitä, että tuloksia kyllä tulee pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin Baselin säännösten kautta pyritään tietyssä määrin saamaan valmiiksi tämä sääntelyagenda niin, että saadaan näkyvyyttä pankeille e, liittyen näihin sääntelyuudistuksiin. Kyllä tästä varmastikin on tulossa tuloksia ja aloitettu työ on kyllä lupavaa. Olen, uskon kyllä, että suurin osa näistä on ihan hyviä omaisuuseriä, joten tästä ole tulessa mitään vallankumouksellista tilannetta. Sitten kysymyksenä toinen osa. EKPssä valvonta perustuu toimien eriyttämiselle. Minulla ei ole minkäänlaista yhteyttä ja interaktiota siihen, mitä rahapolitiikan osalla tehdään. valvonnan näkökulmasta. Tämä on ikään kuin lääkettä tietyn tyyppisen talouden tilanteeseen. Lääkkeet joskus aiheuttavat sivuvaikutuksia. Ne myös auttavat, ne tuovat lisää kasvua ja laadukkaampaa luotonantoa ja maksukykyä, maksukykyä ja parannuksia järjestelemättömien lainojen osalta, mutta kyllä saattaa toki olla myös tahattomiakin vaikutuksia, kuten paineita tuottavuudelle. Toistaiseksi emme näe tällaisia tahattomia seurauksia. Alhainen tuottavuus toki johtuu siitä, että on katettava riskit paremmin – toisella tavalla kuin kasvavassa taloudessa yleensä tehtäisiin, mutta tietenkin tätä tilannetta on valvottava. Sylvie Kiitos, tämän Sylvie Joo, madame. Kiitos, rouva Nui, että olette vierannamme. Mäkin halusin näistä uudistuksista keskustella. Nyt näyttää siltä, että Euroopan komission toimissa on jonkinlaista liukumista nähtävissä. Jos katsomme ensimmäisiä ehdotuksia, joita komissio jo aiemmassa vaiheessa teki, niin syntyi todellinen huoli siitä, että vältetään sirpaloituminen. Säännöt määräsivät toki siitä, että tietyillä jäsenvaltioilla voi olla poikkeuksia tiettyjen toimien eristämisestä, mutta tämä oli pikemminkin poikkeus. Jos nyt katsotaan, mitä neuvostossa tapahtuu, ja on tästä koti- ja isäntävaltioasiasta päätös ja kun otetaan huomioon se, että tietyt ulkomaiset pankit sijoittautuvat yhteen jäsenvaltioon ja voivat sitten hyötyä toisenlaisesta käsittelystä, suhtautumisesta toisessa jäsenvaltiossa. Tilanne on varsin monimutkainen. Me neuvottelemme vielä kysymyksestä. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Mitä voisimme tehdä, jotta tämä sirpaloituminen ja sen riski ei olisi näin vakava? Teidän huomionne tähän jo aiemmassa yhteydessä kiinnitettiin. Onko neuvoston ehdotus tästä näkökulmasta hyväksyttävissä? Eikö tässä käy niin, että pääsimme äh, huonoihin sääntöihin? Eikö nyt pitäisi valvojenkin toimia, äh, kun otamme huomioon, että teille olemme halunneet myöntää tiettyä harkintavaltaa? Tässä on epäselvyyttä ja voi olla, että syntyy toivomattomia vaikutuksia näillä toimilla. Se, äh, pour nous, niin tosiaan meille etu siinä, että meillä on eurooppalainen teksti. Se on olisi tämä harmonisointi sääntöjen osalta, kun katsotaan eri maita Euroopassa, erityisesti tässä valvontamekanismissa. Eli vaihtoehto, joka annetaan tietyille jäsenvaltioille, on se, että ne voivat pitää kiinni kansallisesta sääntelystään. Ei tarvita silloin mitään eurooppalaista tekstiä siihen. Ja sitten nämä isäntävalvojat saavat sen sanan, mitä tulee näihin trading-toimintoihin tärkeillä aloilla. Se ei noudata nyt sitten eurooppalaisia sääntöjä ja se tietysti johtaa sitten markkinoiden sirpaloitumiseen. Konsolidoidun valvojan pitäisi pystyä päättämään näistä asioista. Ja aluksi oli kielletty tiettyjä toimintoja, jotka on määritelty hyvin tiukasti, niin ne eivät sitten enää olisi kiellettyjä, vaan ne olisi vain rajattu ja se olisi meistä parempi. En ole nähnyt tätä neuvoston viimeistä versiota, koska on hyvin monta versiota tästä tekstistä, mutta tosiaankin jos on eurooppalainen teksti, niin sen pitää olla sellainen, että se johtaa harmonisointiin. Muuten on hiukan hankala toimia ja olisi tietenkin parempi, että olisi hyvä teksti tällaisessa asiassa, koska muuten katsomme tilannetta sen pohjalta, mitä haluamme nähdä, mutta todellisuus voi muuttua ja silloin voisi olla odottamattomia seuraamuksia ihan lähitulevaisuudessa. Parlamentti. Kiitoksia. Varmasti parlamentti parantaa tekstiä näissä kolmessa asiassa. Sitten Fabio De Masi. Ja, danke Frau Louis für ihre Aus Kiitoksia siitä, mitä kerroitte tästä pankkiuudistuksesta. Tämä on tärkeää meille. Te puhuitte tästä Nordbankin tilanteesta. Itse olen Hampurista ja olen seurannut tätä tilannetta hiukan tarkkaavaisemmin. Ja te sanoitte, jos nyt oikein ymmärsin, että tämä HSH Nordbank tällä hetkellä ei saa teiltä mitään erityishuomiota. Komissio on sitten taas sanonut täysin päinvastaista ja sanonut, että he vastaavat näistä velkysymyksistä, mutta mitä tulee bisnesmallin arviointiin, niin silloin täytyy kääntyä EKPn puoleen. Eli tämä on nyt hiukan kyseenalaista. Kaikki lapset Hampurissa tiedettävät, että tällä pankilla ei enää ole kestävää toimintamallia. Ja nyt sitten taas pidennetään kuitenkin sen toimintaa ja siitä maksaavat, vastaavat sitten veronmaksajat. Eli lehdessä aina spekuloidaan tällä. Eli onko HSH jo roskapankki? Ja lisäksi HSH Nordbank läpäisi pankkitestin ilman suurempia ongelmia. Ja sitten täytyy miettiä näiden stressitestien laadukkuutta. Ja noin vuosi sitten sanoitte, että mitä tulee näihin alakohtaisiin kysymyksiin, niin niihin pitää pureutua enemmän. Meillähän on tiettyjä olettamuksia näissä teksteissä. Olen lähettänyt teille myöskin kirjallisen kysymyksen tästä. Ja katsotteko, että pankkiviranomainen toimii edelleen näiden staattisten tietojen pohjalta, ja EKP sitten sisäisesti haluaisi vähän ottaisi näitä dynaamisempia seikkoja stressitesteissä. Eli miksi näin on tehty vain sisäisesti, eikä sitten näissä teksteissä ole otettu näitä fire sales ja muita kysymyksiä esiin. Ja sitten kysyisin vielä, kun puhutaan näiden pankkien pääomittamisesta – ei odotte, odotatteko, että tulee deposit bail, että pitää pelastaa tiettyjä pankkeja. EKP on kiinnittänyt huomiota siihen, että siellä nyt olisi hyvin kiireellistä toimintatarvetta. Sorry. Regarding ETS uh, is... Niin, mitä tulee tähän HSH-pankkiin, niin en oikein voi puhua näistä yksittäistä pankeista, kuten tiedätte, minua sitoo luottamuksellisuus, mutta voisin vastata yleisesti kysymykseenne. On totta, että valvojen tehtävänä on arvioida kaikkien pankkien liiketoimintamalleja ja analysoida erityisesti nämä voittotekijät. Näin teemme kaikkien pankkien kohdalla, joita valvomme. Meillä on tietenkin erityyppisiä eri luokkiin kuuluvia pankkeja, jo, joillakin pankkeilla on helpompi, miellyttävämpi asema koskien niiden The, the only one in this situation, as I said, we have a number of kannattavuustekijöitä, mutta näin, näin ei ole kaikkien pankkien, osa, ka, kaikkien pankkien osalta ja ja komissionkin on sitten näyttävät, että tämä pankin osalta tilanne aikaisemmin. Olemme nyt analysoineet liiketoimintamalleja ja näin varmistamme nämä takut, että se saavat. Me emme osallistu neuvotteluihin komission kanssa, mutta olemme tätä tarkastelleet mikäli komissio tai pankkien omistajien suuntaan alkaa olla valvojille sietämättä, niin ilmoitamme sen heille. En tiedä, kuulen, kuunnellaanko meitä, toivottavasti näin on, mutta ainakin mainitsemme, että vastustamme tällaista suuntaa. Sanoitte, että nämä pankit läpäisivät aikaisemmat stressitestit, tämä pitää paikkansa. Tämä pankki ja muutamat muut pankit olivat tilanteessa, jonka hyvin tiedätte, koska tiedot ovat julkisia. Oli pankkeja, jotka eivät olleet kovin vakaassa tilanteessa, mutta pääsivät näistä läpi. Kaikki pankit olivat samalla viivalla. Ja ah, aloitimme alassa. Meidän on varmistettava se, että tämä markkinatakkaustoiminta, jonka avalla pankkien on pystyttävä toimimaan, että sitä tätä järjestelmää tuetaan. Uskon, että on kyllä rajoituksia sille, mitä voidaan tehdä, mitä pitäisi tehdä omassa maassani aloitettiin varsin radikaaleista kannoista ja loppujen lopuksi tulos oli aika maltillinen aloittain eri lähtöruuduista. On kuitenkin päädytty samantapaisiin tuloksiin, kuten verrattuna Saksaan. Tämän tapaista toimintaa voidaan myös Euroopassakin tehdä tekemättä hallaa tällaiselle yleispankkitoiminnalle, mitä Euroopassa tarvitaan sen enempää olisi vaikea saavuttaa, mutta lainsäätäjän on tehtävä päätös, mitä oikein halutaan. Voimme toki antaa näkemyksiämme, mutta ne ovat vain näkemyksiä. Tästä toisesta kohdasta liian monet pankit tällä hetkellä – ovat komission suunnitelmissa, koska ne saavat valtion apua. Toivomme, että tulevaisuudessa määrän vähenisi. Osa työtämme on se, että varmistamme, että mahdollisimman pian nämä pankit vahvistuvat ja ne voivat elää ilman valtion tukea. Kiitos, Dauto Hybner. Good afternoon, madam. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, Rova Nui. Minulla on pari kysymystä. Haluaisin palata kansallisiin vaihtoehtoihin, vaihtoehtoihin ja harkintavaltaan. Mainitsitte konvergenssin, tiedä mikä teidän pyrkimyksenne tässä oli, mutta joskus tämä harkintavalta on huomattavaakin systeemisestä näkökulmasta. Kysymykseni kuuluisikin, näettekö sellaisen riskin, että jos halutaan harmonisoitua toiminta-alaa, niin sitten täytyy mennä ikään kuin pienimmän nimittäin mukaisesti, ja tästä syntyisi suurempi riski markkinoille. Näettekö te tällaista riskiä? Toinen kysymykseni liittyy siihen, että jokin aika sitten jäsenvaltioiden tilintarkastusviranomaisten johtotaso ja myös EUn tilintarkastustuomioistuin antoi lausunnon, jossa ilmaisivat huolensa pienemmistä mahdollisuuksista äh, toteuttaa äh, valvontatehtävää nyt, kun meillä on yhteinen valvontamekanismi ja kaikki tehtävät annetaan sille. Keskuspankkiahan voidaan paljon kapeammin valvoa tilintarkastuksen näkökulmasta? Onko tämä sellainen kysymys, johon teidän mielestänne pitäisi puuttua? Onko tämä teidän mielestänne haaste? Well, uh... Kiitos. No, en nyt tiedä, voidaanko käyttää harmonisointia, kun tällä nyt on eri merkityksiä ehkä tahattomasti, jotta olisi harmonisoitua valvontaa valvontamekanismissa, niin meillä on oltava harmonisoidut säännöt. Ja sitten kansalliset vaihtoehdot. On mielenkiintoista huomata, että meillä on tässä enemmän vaihtoehtoja kuin muissa Euroopan maissa. Tämä nyt oli ihan yllätys, koska tämä liittyy myös siihen, että monissa maissa on ollut enemmän stressiä kuin toisissa. Sitten nämä vanhemmat direktiivit. Niissä on paljon minimiharmonisointia. Nyt ollaan tilanteessa valvontamekanismissa, jossa on 19 erilaista sääntelyä. Direktiivi on toteutettu eri tavalla eri maissa. En tiedä, mikä niistä on paras. Tämä pohjautuu eri maiden erilaisen valvontakulttuuriin, mutta on monia tapoja arvioida näitä kysymyksiä. Aluksi oli 25 vaihetta. Yhdeksän, nyt on 19 vaihetta ja sekin on vielä liikaa. Ja on jo satoja jopa tuhansia sitten ehkä loppuvuodesta näitä päätöksiä, eli siksi olisi hyvä jos siis tässä ei ole samanlaiset toimintamahdollisuudet tämän direktiivin osalta, mutta en nyt tiedä missä on toimittu parhaalla tavalla, mutta olisi hyvä harjoittaa tehokasta valvontaa. No sitten kansallinen harkintavalta, yhtäläiset toimintamahdollisuudet, investointiturva ja sitten yritetään analysoida pankki pankkien tilannetta ja siitä täytyy tietysti maksaa hinta, eli avoimuuden puutteen kautta. Sitten kansalliset valtiontalouden tarkistuslaitokset. No, näissä 19 maassa tilanne on hyvin erilainen näissäkin kysymyksissä, eli näiden kansallisten viranomaisten valtuudet ovat erilaiset, Eli EKPn juristit katsovat nyt, mikä on mahdollista ja mikä ei. Tietysti on erilainen järjestelmä, joka on avoimempi valvonnalle kuin rahapolitiikka. Meidän täytyy olla vastuullisia tietysti. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole tähän vielä mitään kantaa. Kiitos, Peter Simon. Vielen Dank auch meiner... Kiitoksia, että olette jälleen tullut keskustelemaan kanssamme. Tällä hetkellä on alhaiset korot. Te nyt ette suoraan siihen pysty vaikuttamaan, mutta jos tilanne menee pieleen, niin ehkä teidän täytyy katsoa sitten, mitä tehdään näille vaikutuksille. Olin järkyttynyt, kun katsoin Saksan Pankin analyysiä. Siinä ennustetaan, että vuoteen 2019 mennessä, jos jatkamme tällä korkotasolla, niin silloin Saksan pankkien voitot heikkenevät 25 prosenttia. Ja jos ne edelleen laskevat nämä korot, niin silloin jopa 50-70 prosenttia olisi mahdollista tehdä tappiota. Ja tietysti jotkut pankit sitten pidemmän päälle saattavat olla erittäin huonossa jamassa. Miten te arvioitte tätä? Ja ensinnäkin, kun katsotaan näitä suuria järjestelmän kannalta tärkeitä pankkeja ja sitten myös muita pienempiä pankkeja, usein paikallisia pankkeja, jotka kahdella tavalla kärsivät tästä yhtäältä, koska on näitä sääntelykustannuksia, koska ne ovat pieniä, eli ne joutuvat maksamaan suhteessa enemmän. Ja sitten toisaalta, kun on tämä korkotilanne, esimerkiksi omassa maassani Tilanne on ollut hyvin vakaa aikaisemmin, mutta nyt näillä pankilla on edessään aivan erityisiä haasteita. Thank you. Uh, well, yes, indeed. Uh... Kiitoksia. Niin eihän tämä ole ainoastaan nyt, vaan viimeisen 20 vuoden aikana korkotasot edistyneemmissä talouksissa ovat romahtaneet ja sillä on ollut merkittäviä vaikutuksia pankkien korkotuloihin viime vuosina. Tämä laskusuuntaus on vain kiihtynyt. Keskuspankkien oli puututtava rahapolitiikkaansa johtuen alhaisen inflaation ympäristöstä euroalueella alhaisessa korkoympäristössä nämä netto tuottomarginaalit ovat askeleet. Talletuskorot ovat nolla lähellään ja näin. Tällaisessa tilanteessa todella talletuskorot vaan laskevat, näin on nähty euroalueella tulevina vuosina kehitys on samankaltaista ja, kehi- ja korkotaso säilyy hyvin alhaisena, samoin kuin inflaatio. Tämä on kovin haasteellista pankkien maturiteettiin bisnekselle. Ovatko pankit sitten riittävän joustavia niin, että pärjäävät tässä ympäristössä. Monen, monien pankkien on sopeutettava liiketoimintamalleja niin, että ei luoteta niin paljon perinteisiin korkotuloihin, vaan otetaan käyttöön muun muassa maksuja pankkipalveluista. nykytilanteessa valvonnan osalta valvonnalla on sinänsä myönteisiä vaikutuksia talouden toimintaan ja luoton laatuun ja pankkien riskin kattokustannukseen. Tätä ei ole arvioitava, mutta tässä on taas sama juttu kuin lääkkeiden kanssa. Niillä voi olla epätoivottuja sivuvaikutuksia ja yleisesti ottaen on parempi käyttää lääkkeitä vain vähän aikaa ja sitten koittaa pärjätä ilman näitä lääkkeitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oletetut ja odotetut myönteiset vaikutukset pankkilainaustoiminnalle – saattavat vaikuttaa näiden negatiivisten seurausten tasapainottamiseen, mutta ei täysin. Olen yhtä mieltä tästä. Miten sitten tulee järjestelmään merkittävistä pankkeista? pankkeihin, ne eivät varmaankin niin paljon vahingoitu, koska ne ovat kansainvälisesti aktiivisia, niillä on paljon erilaisia markkinoita, monilla eri liiketoiminnan aloilla, joten ne voivat kompensoida jos joltakin alalta kannattavuus heikkenee, niin sitä voidaan kompensoida toiselta alalta Tämähän ei onnistu ainakaan kovin helposti perinteisimmiltä liikepankilta tai pieniltä pankilta. Lisävalvonnan kustannukset ei minun tietojeni mukaan ole niille liian korkea. Omaisuuserien prosentti on korkeampi kuin maksujen prosentti, joita ne voi joutuvat maksamaan, mutta ymmärrän kyllä, että tämä vähemmän kannattava ympäristö näihin iskee ja toivon, että tilanne palautuu normaaliksi mahdollisimman pian. Uh, ben, uh, uh, Brian Hayes. Kiitos, Brian Hayes. Thank you and welcome to, to... Kiitos Rouva. Noi, niin, tervetuloa valiokuntamme ja kiitos alustuspuheenvuorostanne. Voisitteko selkeyttää, kun ajatellaan stressitestausta, joka on tulossa ensi vuoden alkuneljänneksellä, kuinka monta pankkia tarkistetaan, 50-60, voisitteko selkeyttää tätä tietoa valiokunnalle? Ja toiseksi, kun valikoidaan näitä testattavia pankkeja, onko kyseessä niiden pankkien valikointi, jotka kävivät stressitestit lävitse viime vuonna, vaikka ne pankit, joissa oli oman pääoman riittämättömyyttä stressitestin seurauksena, valitaanko molempia pankkeja, joiden täytyy vielä haalia pääomia kasaan vai jätetäänkö ne ulkopuolelle? No entäpä sitten Irlannin tilanne? Puhuitte TSBstä aiemmin valiokunnassa ja siitä, että 840 miljoonaa on vajetta ja tähän, tämän jälkeen pääomia on kerätty ja komissiossakin on asia käsitelty. Mitä tapahtuu seuraavaksi tämän tyyppisille pankeille? Seuratteko te tilannetta jatkuvasti, kun ajatellaan äh, näiden pankkien tasetta? Seuraako valvontamekanismi näitä TSB-kategorian pankkeja? ja miten toimitaan tällaisessa äh, stressitilanteessa ja miten päästään takaisin markkinoille. De, de, ben stress test. Kun ajatellaan pankkiviranomaisen stressitestejä, niin ei ole mit, mitään tiettyä otantaa näistä pankeista, ainakin sen perusteella, mitä meille on kerrottu. Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty, mutta noin 70 prosenttia liittyy siis niihin omaisuuseriin, jotka näissä stressitesteissä on, on huomioitu. Todennäköisesti kyse on siis suurista pankeista. Mehän toimimme yhteisenä valvontamekanismina nimenmukaisesti ja tässä tapauksessa pyrimme siis lähtemään liikkeelle näistä merkittävistä pankeista. Ne pankit, jotka eivät tule valituiksi tässä pankkiviranomaisen stressitestissä, kuitenkin äh, altistetaan jonkinlaiselle stressitestille, kenties vähemmän julkisesti, ja siinä to- toimitaan suhteellisuusperiaatteen pohjalta, mutta toteutamme kyllä tätä valvonta-arvioprosessin SREP-metodologiaa. Perehdymme nimenomaan vakavaraisuusvaatimuksiin. 50-60 pankkia on valvontamekanismille ihan järkevä otos, jota pankkiviranomainen eh, meitä pyytää tarkistelemaan. Puhutaan noin 70 prosentista. Mitään ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta puhumme tällaisesta suuruusluokasta. Tietenkään tätä ei tehdä julkisesti, pikemminkin aivan hiljaisesti keskitymme tähän työhön, mutta se on osa stressitestausta. Kyse on kaikista niistä pankista, pankeista, joita yhteinen valvontamekanismi valvoo. Stressitest tien tuloksiin pohjautuen todennäköisesti, mutta nyt en puhu minkään muistion pohjalta, joten tätä en, en tiedä. Mutta tältä pohjalta sitten seuraatte tilanteen kehittymistä. Kiitos Nadja. Kiitoksia, että kerroitte meille tästä edistyksestä sen jälkeen, kun viimeksi näimme ja käsittelemme näitä asioita ja haasteita. Te puhuitte siihen, että kannattavuus heikkenee pankeissa, että se on haaste. Äskettäiset arviot osoittavat, että fintech voisi saada 2,7 triljoonaa vuosittain, 400 miljardia voittona rahoituslaitoksena, ja se on yhä enemmän mukana kuluttajaluotonannossa, maksuissa. Mitä mieltä olette fintechistä, ja onko jonkinlaisia sääntelypuitteita, jotta voidaan tarkastella näitä potentiaalisia riskejä, ja miten pankkivalvojat sitten valvovat tällaisia tahoja, jotka toimivat samalla tavalla kuin pankit, mutta noudattavat erilaista mallia. Ja onko tämä malli, jota voitaisiin tarkastella myöskin pankkien kannalta? Ja sitten myöskin arvopaperistaminen ja CMU. Ja tämä pääomamarkkinat ja arvopaperistaminen. Katsotteko, että tämä ehdotus lisää euroalueen pankkien luoton antokykyä. Ja sitten nämä vaatimukset 5 prosenttia, onko se teidän mielestänne riittävä? Ja nämä mukautukset, joita komissio on ehdottanut pääomavaatimuksiin, ovatko ne riittävät, jotta tämä arvopaperistaminen voidaan uudelleen käynnistää EU-ssa? Äh. No, Minulla ei ole mitään sen kummempaa näkemystä fintekin tekemisistä, koska en, var, en tätä varjopankkia alaa ollenkaan valvo. Kuten tiedätte, että toki jotain pitäisi tehdä varjopankkitoiminnan osalta. Ei komissio on tehnyt aloitteen, jonka mukaan e, jota EKP tukee, mutta minulla ei ole mitään näkemystä koskien laitoksia, joita en valvo. On selvä, että tämä on osa haasteita pankkien liiketoimintamallien osalta. Niillä on nyt kilpailijoita, jotka eivät ole pankkeja, joilla ei ole pankkitoimintalupia, jotka eivät joudu noudattamaan näitä vakavaraisuussäännöstöjä. Joten toki tähän varjopankitoimintaan on puututtava. Sitten arvopaperistamista, jotta edistää EKP korkealaatuinen yksinkertainen arvopaperistäminen on siis kyseessä. Uskon, että on kyllä tilaa ottaa käyttöön asianmukainen var- vakavaraisuus säännöstä, mutta pitäisi olla asianmukaisia vaatimuksia eikä otetun riskin alapuolelle menevää toimintaa. Ensimmäinen vaikeus onkin määritellä, mikä on korkealaatuinen yksinkertainen arvopaperistaminen. Meidän pitää olla hyvin tiukkoja määritelmissä. Tämän jälkeen voimme antaa asianmukaista vakavaraisuuskohtelua. tällaiselle on kyllä mahdollisuuksia kriisin jälkeen arvopaperistamiseen suhtaudutaan varsin tiukasti. Jonkin verran tila on kyllä, mikäli kyseessä on todellista yksinkertaista korkealaatuista arvopaperistamista. Mitä sitten ajattelen tästä synteettisestä yks, yksinkertaisesta arvopaperistamisesta, kun ollaan tässä synteettisessä vaiheessa, on toki paljon mahdollisuuksia tehdä tästä paljon monimutkaisempaa kuin tavanomainen arvopaperistaminen. Näinhän nähtiin ennenkin kriisiä. Olemme aina hyvin varovaisia, kun kyseessä on synteettinen arvopaperistaminen. Meidän on oltava täysin varmoja siitä, että ymmärrämme kaikki nämä riskit kaikkien osapuolten osalta. Emme vastusta tietenkään innovaatiota, mutta meidän on ymmärrettävä innovaatiot täysin ja meidän on pyrittävä pystyttävä joskus sanomaan, että nyt innovoidaan liikaa ja mennään liian monimutkaiseksi, emmekä voi tällaista hyväksyä, koska emme ole varmoja, että pystyisimme äh, käyttämään asianmukaista vakavaraisuuskohtelua. Rajat, rajat ovat olemassa. Yes, proposal so far. Kiitoksia. Tämä nyt ei ole vielä mukana ehdotuksessa. Sitten Merenlangen. Ja, vielen dank, Frau Nui. Kiitoksia, Nui, että olette jälleen paikalla. Suomelle tärkeille, kaikille tärkeää tietää, mitä te teette. Ja sitten kysyisin muista asioista kuin kollegat. Eli arvopaperimarkkinat, niitä ollaan elvyttämässä, mutta niitä pitäisi rajoittaa, koska sehän johti tähän kriisiin. Ja mielestäni meidän näiden vaatimusten pitää olla riittävän tiukkoja. No te nyt rauhoititte meitä näillä lausunnoilla, mutta yksi kysymys, joka liittyy valtion velkoihin. Tästä jo kysyttiin ja tästä on puhuttu jo vuosia. Jo edellisellä lainsäädäntökaudella ja sanoitte, että pääoma vaatimukset eivät ole niin korkeita. No kuinka korkeita niistä sitten tulee ja mm, kuinka paljon tarvitaan aikaa täytäntöönpanoon? jotta kaikki valtion lainat saadaan tähän mukaan, koska tämähän oli toinen syy tähän kriisiin. Ja sitten sanoitte, että rahapolitiikka on kuin lääke, jolla on sivuvaikutuksia erityisesti PK-yrityksille. Jos rahapolitiikka kestää näin kauan, niin kuin totesitte, niin silloin sivuvaikutukset myöskin ovat ehkä pahempia kuin tämän lääkkeen teho. Eli siksi katsoisin, että erityisesti pienten pankkien osalta meidän täytyy löytää erillisiä ratkaisuja. Sehän oli tarkoituksena alusta pitäen, eli että isoja pankkeja valvotaan tiukasti, mutta nyt meillä on sitten tällainen byrokraattinen valvontajärjestelmä myöskin pienille pankeille, ja ne ovat siitä valittaneet. Ja sitten rahapolitiikan riippumattomuus. Te sanoitte, että tämä on eritelty, mutta EKP pitää tehdä tärkeitä päätöksiä ennen kuin te voitte niitä sitten toteuttaa. Pitääkö tämä paikkansa? Well, let me start by... Lähtisin liikkeelle viimeisimmästä lauseesta. Valvontaelin tekee päätösluonnoksia ja nämä päätösluonnokset menevät sitten vastustamattomuusmenettelyn lävitse neuvostossa. Tämä on siis päätöksentekoelin, mutta äh, tämä on siis se, mitä äh, SSM-asetuksessa määrätään. Toistaiseksi neuvostosta tällaista reaktiota ei ole tullut. Riippumaton valvonta on näin ollen siis täysin turvattu. Sanoisin myös, että emme katso, että toteutamme pienten rahalaitosten byrokraattista valvontaa. Meillä on paljon työtä ja puhumme 123 rahoitusryhmittymästä, monesta tuhannesta pankista. Emme kuvittelekaan, että tekisimme enemmän pienien pankkien osalta. Päivässä eivät tunnet riitä siihen, että kaikki tehtävät huolehtisimme jo ne, mitkä meillä on ensimmäisenä vuosina annettu. Mitä sitten tapahtuu merkittäville, vähemmän merkittäville pankeille, kun teemme päätöksiä, joten katsomme olevan tärkeitä näiden pankkien kannalta. Kysymme toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta, mitkä ovat näitä pankkeja ja arvioidaan, onko järkevää näiden pankkien näkökulmasta täytäntöönpana näitä toimia. Me emme painosta heitä, jotta he nopeuttaisivat toimintaansa. Meillä on totta kai yhteisessä valvontamekanismissa pääosasta, joka varmistaa sen, että emme luo kahden tason, kahden portaan järjestelmää, vaan järjestelmä pysyy yhteisenä. Eri maat käyttävät samaa sääntökirjaa ja valvonta näin ollen on yhtäläistä. Mutta me emme vielä ole tässä ihannetilanteessa, tavoitetilanteessa. Kun ajattelemme vähemmän merkittäviä pankkeja, niin olemme toistaiseksi puuttuneet raportointiosuuteen. Tämä totta kai vaihtelee kovasti eri maiden osalta. Hyvin pieniltä pankilta tietyissä jäsenvaltioissa pyydettiin hyvin vähän, jos, jos mitään. Kyse on hyvin suuresta muutoksesta, jos lähdetään liikkeelle siitä, että ensin ei tarvitse raportoida yhtikäs mitään ja sitten pyydetään valtavasti tietoja. Mehän toimimme myös EBAn suuntaviivojen mukaisesti. Haluamme toimia esimerkillisesti tästä näkökulmasta, joten emme voi kovin eri tavallakaan tässä toimia. Meillä on rajoituksia. En lähde kommentoimaan rahapolitiikkaa. Minulla ei ole toimivaltuuksia tähän asiaan. Olen ollut koko urani ajan valvontatehtävissä. No sitten valtion joukkolainat. Baselin komitea tekee työtä tällä, tässä kysymyksessä. Ja kohtuullisessa ajassa uskon, että tuloksia saadaan sitten arvovaperistaminen. Toivon, että korkealaatuinen arvopaperistaminen saa kohtuullisen kohtelun myös säätelyviranomaisen taholta. Niistä voisi olla hyötyä, kun pyrimme rahoittamaan Euroopan taloutta. Tässäkin arvopaperistaminen voisi toimia. Jakob von Kiitos lopuksi vielä Jakob von Weizsäck. Madame Nui. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Nui, minulla on kaksi kysymystä liittyen pankkien rakenneuudistuksen. Ensimmäinen kysymys koskee sääntelyn mielivaltaa, minkä verran sitä haluttaisiin. Ongelmia on paljon. Te itse sanoitte julkisesti, että me emme tällaisia asioita voi ratkaista sääntelyn mielivaltaisuuden mukaan. Esimerkiksi, että että valtion obligaatiot eivät välttämättä ole riskittömiä tai että pääoman laatu pankista toiseen vaihtelee ja jäsenvaltiosta toiseen myöskin mukaan lukien nämä vero, siirretyt verovarat, jos sitten voidaan mielivaltaisten toimien kautta toimia, niin ei tähän voida sääntelyn harkinnanvaltaa käyttää. Onko niin, että nyt on taas tilanne hajoamassa? Kuitenkin pääomitustasat ovat aika alhaisia, varsinkin jos niitä mitataan ilman riskipainotusta EU-ssa. Miksi nyt on niin, että emme haluaisi purautua näihin liian suuria romahtamaan pankkeihin? Ei niin, että ainoastaan tarvitaan valtaa vaan minun mielestäni tarvittaisiin tiettyä tiettyjä standardeja. Haluaisin kysyä, mikä on teidän mielestänne eh, harkinnanvallan rooli näissä liian suuri kaatumaan pankit ongelmassa. Sitten tämä seuraava kysymys koskee sitä, mitä sanoitte yleispankkeista ja Euroopan talouden rahoituksesta. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, että tämä pitää paikkansa. Mutta jos haluamme tämän tehdä selväksi, kun ajatellaan hyvin äärimmäisiä taseita, äärimmäisiä liiketoimintamalleja tietyissä pankkeissa, vaikka ei rahoituslainojen suhde omaisuuseriin on hyvin alhainen tai että tulo tulee muualta kuin perinteistä pankkitoimista. Pitäisikö tällaisissa tapauksissa analysoida hyvin tarkkaan liiketoimintamalleja? Uh, well, I'm not saying... Kiitoksia. En nyt sano, etteikö pitäisi ryhtyä toimiin näiden pankkien osalta, jotka ovat liian suuria kaatumaan. Ja kriisin ratkaisu on hyvä tapa puuttua tähän tilanteeseen. Ja nyt kun meillä on tämä yhteinen kriisiratkaisumekanismi, niin paljon on sen puitteissa jo tehty. Sitten harkintavalta sääntelyssä. No, en nyt haluaisi olla tässä mikään rajavalvoja. Ei ole helppoa käyttää tällaista harkintavaltaa. Mutta kun olen käynyt näitä keskusteluita omassa maassani, en nyt sano mitään, koska haluan olla neutraali valvoja. Parlamentti sai vastauksia, kun se esitti kysymyksiä. Mutta täytyy todeta, että tilanne eteni, eikä tämä tulos ollut mikään yllätys. Meillä on vielä parantamisen varaa lainsäädännössä, mutta meidän täytyy välttää tiettyjä vaikutuksia sillä tavalla, on parempi antaa valvojille hiukan harkitavaltaa. Tämä nyt ei ole miellyttävää, kun on vastuu näistä päätöksistä, mutta se nyt kuuluu valvojan tehtäviin. No ehkä vähän puolueellinen, mutta Saksassa ja Ranskassa on tehty jotain ihan järkevää, joka voi rajoittaa riskejä näiden suurten pankkien osalta, mutta samalla suojellaan markkinavakaustoimintaa. Ja silloin voidaan tukea näitä yrityksiä, kun ne toimivat markkinoilla. Eli tässä, kun tehdään näitä päätöksiä, niin ajatellut näitä keskusteluja joita on käyty omassa maassani. Sitten nämä universaalit pankit. Ovatko ne vain nimellisesti universaaleja? No ehkä Niitä on muutama, mutta ei kovinkaan montaa Euroopassa. Monet pankit, joilla on paljon markkinatoimintaa, ovat todella yleispankkeja, jotka toimivat omissa maissaan, joskus myöskin muissa maissa. Ja tällöin niiden toiminnoissa on aika hyvä tasapaino ja erityisesti, koska pankit ovat ryhtyneet itse toimiin kriisin jälkeen. Ne ovat lopettaneet tiettyjä riskialttiita toimintoja. En nyt sano, että tästä olisi otettu opiksi ikuisesti, eli täytyy varmistaa, että nämä asiat pidetään mielessä – se mitä kriisistä on opittu. Mutta meillä on lähinnä yleispankkeja Euroopassa, ja niitähän tarvitaan, jotta voimme rahoittaa talouden toimintaa kunnolla. Kiitoksia. Tämä on ollut hyvää ja kiintoisa keskustelua. Kiitoksia, että olitte paikalla. Kiitoksia kaikille kysymyksistä ja kommenteista. Nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014. Marias on esittelijä ja hän saa nyt sitten alustuspuheenvuoron korkeintaan neljä minuuttia. Puheenjohtaja, minä puhuisin kyllä vähintään kahdeksan minuuttia, meidän olisi tullut aloittaa jo puoli tuntia sitten. Kyllä täytyy nyt toimia ohjelman mukaisesti. Minun puheenvuoroni olisi nyt olla ohjelmassa 16.30. Ei, siis- Joka tapauksessa olisit saanut vain neljä minuuttia. Ei, ei. Sihteeristölle sanoin, että... conclusion. Minä olen pyytänyt sihteeristöltä... catch the eye. That's the No meidän täytyy sitten ehkä nipistää menettelystä ilman puhujalistaa. Ei, ei meni. Olen pyytänyt sihteeristöltä ne kahdeksan minuuttia ja tähän on suostuttu jo kauan sitten. Kyllä. No, no. I think quite minutes is really lot. Eh? It's normal. It's not... Kyllä neljä minuuttia on aika paljon. Try to do my... No, minä aloitan joka tapauksessa ja teen parhaani. Jatkan kreikan kielellä. Κινείται όπως πάντοτε πρώτα mietintö, niin kuin aina, kattaa tietyn alan ja tietyt muuttojat. Meillähän on tietty määrä mitta mietinnölle. Monien kollegoiden kommentit ja tarkistukset täytyy myös huomioida ja tätä kautta sitten aihe käsitellään. Lähdemme liikkeelle työttömyysluvuista. Tämä on meille suori huoli eri jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, 6,4 prosenttia Saksassa ja 26,6 prosenttia Kreikassa. Valtava ero. Samanaikaisesti havaitsemme, että elpyminen on hyvin pitkälti yksityisen kulutuksen varassa. Inflaatio, taso on nousemassa 1,5 prosenttiin vuonna 2016 ja 1,8 2017. Kehitys antaisi ymmärtää, että EKPn toimet eivät ole puuttuneet deflaatio-ongelmiin. Kun ajatellaan tätä omaisuuserien osto-ohjelmaa, niin siinähän puhutaan 1,1 biljoonasta Meillä on tämä arvopaperin osto-ohjelma, joukkovelkakirjojen osto-ohjelma. Ja keskuspankki joutuu varmistamaan, että se ei johda epätasa-arvoon veronmaksajien kohtelun suhteen. Kun katsomme tehtyjä päätöksiä ja sitä, että on ostettu valtiovelkakirjoja, pankeillahan on tässä suuri riski, kun näin toimitaan. Tämä voi johtaa ongelmiin. Ja tämä voisi merkitä sitä, että pankit joutuvat toteuttamaan arvonalennuksia. No sitten julkinen velka. Mietinnössä puhutaan asetuksesta vuodelta 2013 ja siitä, että ohjelman maahan noudatetaan tätä muistio-ohjelmaa. Pitäisi pystyä tutkimaan, mitkä tapahtumat ovat johtaneet tähän liialliseen velkaantumisen tasoon ja myös säännön vastaisuudet mahdollisesti tulevat tutkittaviksi. Tässä erityistapauksessa euroalue itse omaa sellaisen järjestelmän, että se joutuu tutkimaan mahdollisia säännönvastaisuuksia. Mietinnössä myös todetaan, että kun ajatellaan kasvu- ja vakaussopimusta ja julkisen talouden velkaa ja vajetta, niin tätäkin kautta pitäisi pystyä toimimaan niin, että kasvu mahdollistuisi. Kun ajattelemme EKPn riippumattomuutta, niin sen tarkoituksena on varmistaa hintavakaus. Samanaikaisesti on pyrittävä myös yleisiin tavoitteisiin. Artiklan 282 mukaisesti EUn perustamissopimuksessa. Tarkoitus on tätä kautta edesauttaa työpaikkojen syntymiseen. Toinen merkittävä kysymys ovat eturistiriidat keskuspankissa. Keskuspankki toisaalta on riippumaton rahapoliittinen toimija, mutta samanaikaisesti sillä on myös valvontatehtäviä. Sehän valvoo systeemisesti merkittäviä pankkeja. Se on myös osana Troikassa yhtenä osapuolena. Se on niin ikään myös lainanantajana esimerkiksi Kreikalle, Espanjalle, Portugalle, Irlannille. Se on ostanut näiden maiden joukkovelkakirjoja ja näin ollen nämä sitten nimellisestä arvosta 100 prosenttiseen hintaan maksetaan takaisin. Tästä syntyy huomattavat tuotot. Miten EKP voi olla yhtä aikaa Troikan jäsen ja toteuttaa riippumattomia tehtäviä? kun katsomme EUn tuomioistuimen päätöstä tästä kohdassa 20. Meillä on päätös C62 vuodelta 2014. Siinä todetaan, että komissio ei samanaikaisesti voi olla Troikan jäsen. Ja tässä mietinnössä todetaan se, että julkisasiamies on tehnyt ehdotuksen ja ehdottanut, että EKP pidättäytyisi osallistumasta suoraan äh, vakausmekanismin äh, vakautusohjelmiin. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio, ei vaan Euroopan keskuspankki, ei voisi olla Troikan jäsen. Tiedän, että kollegat voivat olla tästä asiasta eri mieltä kuin minä, mutta sanoisin, että tämä oikeastaan on tuomioistuimen päätöksen ydinkohta. Jos vielä voisin saada 15 sekuntia, 30 sekuntia, niin päätän puheenvuoroni. Seuraava seikka liittyy tilivelvollisuuteen, vastuuseen keskuspankissa. Nyt puhun kohdasta 24. Euroopan parlamentillakin oma roolinsa. Olemme kritisoineet keskuspankkia mietinnöissämme nimenomaan sen takia, että se toimii Troikan jäsenenä. Ja Kreikan kriisin hoidossa ensinnäkin toteamme, että keskuspankki ei ole palauttanut niitä voittoja, joita se on saanut aikaiseksi Kreikan valtionlainojen ostosta. Ja sitten helmikuussa, kun katsottiin, että Kreikan velkakirjat eivät ole takuuksi kelpaavia mielelläni kuuntelen kollegoiden kommentteja näistä aiheista. Three minutes. Varjoesittelystä korkeataan kolme minuuttia. Eli Tom Paneker ensin. Hope stay below three minutes. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua kolmessa minuutissa. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä perusteellisesta mietintöluonnoksesta. Se on hyvä lähtökohta työllemme. Siinä käsitellään tärkeät asiat ja käsitellään erityisesti euroalueen talouden huolestuttavasta tilanteesta. Olen jo kertonut esittele, että olen eri mieltä muutamista tärkeistä asioista ja teen niistä tarkistuksia ensin johdanto-osasta olen sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan tämä on liian kriittinen EKPtä kohtaan. EKP on kriisin aikana toiminut rohkeasti ja se ansaitsee kyllä ainakin tietyssä määrin onnittelut ottaen huomioon tilanteen siellä, missä olisi kriittisi soitava, olisi otettava huomioon EKPn mandaatti ja se, mitä sen puitteissa voidaan tehdä. Esimerkiksi tämä kasvaa tukeva rahapolitiikka pitäisi olla hyvänä pidettävä asia ja korostaa, että tämä on vain yksi puoli asiasta ja se toimii ainoastaan mikäli jäsenvaltiot vakautuvat julkista taloutta ja ryhtyvät uudistuksiin. Olen yhtä mieltä siitä, että taloudelliset näkymät ovat huolestuttavia ja olisi nähtävä yksityisten investointien lisääntymisen Kolmanneksi EKPn olisi turvattava vakaus, ja tästä pitäisi enemmän puhua. miten se lopuksi EKBn rooli Troikassa, tämä rooli selvinnettiin hel- hyvin e, Tyypäkissä ja tehti selväksi, että EKP on neuvonantaja. Olen sitä mieltä, että tämä rooli olisi säilytettävä. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijöitä perusteellisesta työstä ja odotan innolla yhteistyötä. Thank you, Kostas. Kiitos sitten Kostas Mokridis. Kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijä aluksi tästä mietitulonnoksesta ja pari asiaa. EKP on halunnut käsitellä haasteita, jotka liittyvät rahoituskriisiin, mutta täytyy muistaa, että EKP on hitaasti toiminut tietyissä asioissa, erityisesti kun tämä kuvio otettiin käyttöön ja tämä talletustakuujärjestelmä, jotta päästiin eroon näistä epäreiluista kilpailumahdollisuuksista. Ja sitten euroalueen reuna-alueelta pääoma on painut ydinosiin. Ja jos Draghi olisi kuunnellut meitä aikaisemmin, niin olisimme voineet välttää hyvin pitkälti tätä pääomapakoa. Mutta onneksi Draghi sentään edellisessä keskustelussa valiokunnassa totesi, että hän tukee tätä yhteistä talletustakujärjestelmää ja siksi meidän täytyy edetä nopeasti. Ja lisäksi EKPn rahapoliittiset välineet eivät ole kunnolla vaikuttaneet reaalitalouteen, esimerkiksi lisänneet kasvua ja työttömyys on edelleen korkealla. Ja koska on aivovuotoa, ja näillä reuna-alueilla on hyvin paljon osa-aikatyötä, joten työtä etsevien määrä laskee ja se näkyy tilastoissa. Ja sirpaloituminen on ongelma. PK-yrityksissä on korkeammat luotonottokulut kuin isoissa yrityksissä. Ja sitten taakat, jotka liittyvät näihin kustannuksiin, vaikuttavat PK yrityksiin keskeisissä jäsenvaltioissa. Ja sitten EKPn täytäntöönpano pitkän aikavälin pääomittamistavoitteiden osalta ja osto-ohjelmat tiettyjen yksityisten omaisuuserien osalta ja EKPn pitäisi luoda lisäkannustimia pankeille, jotta likviditeettiä voidaan siirtää reaalitalouteen. EKPn tavoitteita on laajennettu rahoitusvakauden osalta ja tässä pitää toimia sillä tavalla, ettei synny eturistiriitoja. Ja me katsomme, että on tärkeää ja kiireellistä luoda hyvin säännellyt pääomamarkkinat, jotta voidaan vähentää riippuvuutta euroalueen suurista talouksista pankkijärjestelmässä. Ja mitä tulee näihin järjestelmän saataviin, esimerkiksi Kyproksen tapaus ei etene. Yli 50 prosenttia näistä lainoista ovat näitä järjestelmän saatavia. Ja siksi meillä pitäisi olla käytössä mekanismi, kuten Irlannissa tai Espanjassa, jotta voidaan hallinnoida näitä ongelmallisia lainoja. Ja jälleen kerran korostamme, kuinka tärkeää on se, että meillä on jatkuvaa ja vilpitöntä vuoropuhelua EKPn kanssa, jotta voidaan varmistaa sen avoimuus EKPn toimintojen osalta. Kiitos. Thank you very much, Cora van. Kiitos, Cora van Mr. Chair, uh, well, I... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lähteä liikkeelle kiitoksesta esittelijälle hänen tekemästään työstä. Monia tärkeitä seikkoja nostaa esille esittelijän tekstissä ja se on hyvä perusta lopulliselle versiolle. Tein mielelläni esittelijän ja esittelijien kanssa yhteistyötä, jotta pääsemme tyydyttävään lopputulokseen. On muutamia seikkoja, joita pitäisi pohtia lopullisen version näkökulmasta. Ensinnäkin EKP-riippumattomuus. Riippumattomuus on taattava. Parlamentin mietinnön täytyy olla sanamuodoissaan hyvin varovainen, kun kommentoimme EKPn toimia yksittäisissä tilanteissa, yksittäisissä jäsenvaltioissa. Näin ollen esittelijän esille nostama seikka kohdassa 25 tulisi ottaa uudelleen tarkasteluun. Erityisesti tulisi keskittyä EKPn määrällisen elvyttämisiin haitallisiin vaikutuksiin. Huolia on entistä enemmän omaisuuserien arvon kuplista – ja myös kielteisistä vaikutuksista, joita matalalla korkotasolla on vakauteen, kannattavuuteen ja maksukykyyn eläkerahastoissa ja vakuutusyhtiöissä. Mietintö voisi mielestäni selkeämmin nostaa esille myös nämä huolet parlamentissa. Mietinnössä on useampia kappaleita, joissa suoraan kommentoidaan jäsenvaltioiden julkisen talouden finanssipolitiikkaa. Mietinnössä tulisi keskittyä rahapolitiikkaan ja EKP, ei suinkaan finanssipolitiikkaan, julkiseen talouteen. Haluaisimme, että näitä kohtia vielä uudelleen käsiteltäisiin. Kiitos. Thank you, Cora. Uh... Kiitoksia. Sitten Guesta. Viekas. nós eh, acompanhamos no fundamental as Olemme yhtä mieltä näistä esittelijän huolista. On selvää, että olemme äärimmäisen huolestuneita tästä EKPtä koskevasta keskustelusta. Kriisi vain jatkuu, työttömyys on edelleen hyvin korkea, Portugalissa työttömyys kasvaa, vaikka Portugalista on puoli miljoonaa ihmistä lähtenyt pois Troikan toimien jälkeen. Ja vaikka on pyritty tilastojakin muokkaamaan niin ja, ja näin laittamaan työttömiä koulutukseen ja muualle, silti tilanne on tämä. Palkkojen alentaminen on, on toimi, jolla on pyritty vientiä edellyttämään. Tämä on toiminut heikolla tavalla. Tuhansia ja tuhansia miljoonia euroja EKP on kaatanut näihin epätavanomaisiin toimiin ja kaikista näistä miljoonista huolimatta tilanne on edelleen hyvin vaikea. Vähän aikaa sitten EKP alensi talouskasvun ennusteita ja inflaatioennusteita. Kuten tässä mietinnössä selvästi todetaan, rahoitusvälineet eivät ulotu reaalitaloudelle eikä kasvumerkkejä sieltä näy, mikä johtaa siihen, että pohdimme kuinka tehokkaasti EKP mahtaa toimia ja kenen maksettavaksi jää nämä kaikki ABS-ostot ja muut omaisuuserien osto operaatiot. Kuka maksaa laskut? On kyseenalaistettava e noihin säännöt ja demokraattinen oikeutus on myös huomioitava se, mitä Kreikassa on tapahtunut. Näin on nähty, että tällainen malli ei toimi. EKP pitäisi olla puolueeton, sen todella pitäisi olla poliittisesti puolueeton. Lopuksi sen sijaan, että puhuttaisiin tavanomaisista välineistä tai epätavanomaisista välineistä ja näin kätketään ongelmia, olisi tärkeää, että kyseenalaistettaisiin koko EKPn toimintamalli. Kiitoksia. Thank you, Ernest Ur... Kiitos, Mariska Kelman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijöille tästä työstä. Tässä on monta hyvää kohtaa. Ensinnäkin tässä on kritisoitu EKPn toimintaan Kreikassa. Ja sitten tämä hätäapu ja pyrkimys saada enemmän voittoa kreikkalaisilta joukkolainoilta se on aika sopimatonta ja tämä on todettu kohdassa 25. Olemme huolissamme siitä, että on eturistiriitoja EKPssä, kun se on tämä hätälainen antaja ja määrittelee, ovatko pankit maksukyysiä. Nämähän tietysti liittyvät yhteen nämä asiat. Ja sitten omaisuuserien osto-ohjelmat, kuten muutkin kysyivät, niin emme tiedä, onko tämä tehokasta, kuten totesitte kohdassa seitsemän. Eli pieni vaikutus on ollut, mutta sen pitäisi koskea kaikkia jäsenvaltioita. Ja uudet lainat yrityksellä ovat ihan heikkoja. Ja tätä määrällistä helpottamista pitäisi käyttää enemmän. Poliittisesti pitäisi käsitellä velkatasoja ja ryhmän kanta on se, että meidän pitäisi järjestää asiasta konferenssi ja katsomme, että osa historiallisesta lainasta saattaa olla laitonta. Tämä liittyy kohtaan 11. Ja olemme samaa mieltä siitäkin, että Troikan rooli on ylitetty. Eli meillä on huolenaiheita, joista sitten laadimme tarkistuksia. Ensinnäkin pääomamarkkinaunioni, joka on teistä hyvä. Olemme huolissamme siitä, ettei se heikennä pyrkimyksiä elvyttää reaalitaloutta ja keskitymme erityisesti siihen, että rahan pitäisi ulottua myöskin pk-yrityksiin. Ja avoimuudesta on hyvä, että EKP on alkanut julkistaa kokouspöytäkirjoja, mutta entä sitten tiedot, jotka liittyvät taseeseen, mihin likviditeetti menee ja miten, millaisia takeita on tarjottu. Me haluaisimme näistäkin tietoa. Määrän helpottaminen, siihen ei liity mitään avoimuutta tai ehtoja ja haluaisimme, että tätäkin käytetään strategisesti. Ja sitten EKP riippumattomuus rahapoliittisilla toimilla on taloudellisia vaikutuksia, niin onko tämä riippumattomuus niin pyhää? Valvontatoiminnan pitäisi jotenkin olla erillinen, vaikka silloin pitäisi muuttaa perussopimusta, ja sitten ehdottaisimme, että EKPn mandaatissa pitäisi olla mukana se, että keskitytään työllisyyteen. Very much. Um, Kiitoksia. Sitten Marko Valli. Presidente, ringrazio. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Notis Mariasia. Odotan hyvää yhteistyötä tämän mietinnön osalta. Poliittisesta näkökulmasta euro on epädemokraattinen väline. Kreikka on esimerkki siitä, kuinka euro on toiminut huonosti. Tämä on siis se väline, joka asetetaan demokraattisen tahdon yläpuolelle. Mitä sitten tulee näihin vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöihin? Tätä on korostettava, koska on tärkeää, että valtioilla on suvereenisuus. Niillä on demokraattisesti valitut puolueet. Ne voivat tehdä päätökset koskien omaa julkishallinnon politiikkaansa, talouspolitiikkaa, rahapolitiikkaa, joten jollakin tavalla olisi pohdittava uudelleen näiden puolueiden de- demokraattinen tahto. Emme voi aina ohittaa näitä. Sitten eurosta edelleen olisi arvioitavaa epätasapainoa, jota on aiheuttunut maksutasoon. Jotkut eh, valtiot rikastuvat tilanteen ansiosta ja sitten toiset ovat hätätilanteessa Saksailla ja Hollannillakin on huolestuttava ylijäämää, joka aiheuttaa epätasapainoa, johon olisi jotenkin puututtava. Komissio ei yhtään mitään. Eurovaluuttaa nyt kuitenkin syytetään, koska se on johtanut tähän tilanteeseen. Sitten päämaamarkkinaunionista. Meidän olisi pohdittava sitä, että Tietyt välineet ovat aiheuttaneet kriisitilanteita, kuten Yhdysvalloissakin tapahtunut kriisi, jonka mukaan mekin jouduimme ja jouduimme sitä myötä hätätilanteeseen. Pankkiunionin haasteesta, meidän mielestämme bailoutia ei pidä vielä sulkea pois. Varsinkin kun tämä too big to fail pankki asia on vielä ongelma. Tämä onnistuu aina ainoastaan, mikäli pankkialan toiminnat todella eritetään. Mikäli emme toimi nopeasti, on vaarana, että saamme vielä uuden markkinakriisin naamallemme ja siitä tulee kyllä vakavia seurauksia. Vaikka tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta, meidän on kuitenkin saatava aikaan kunnollista sääntelyä, että voidaan välttää järjestelmän uhkaavat seuraukset. Please. Kiitos sitten Annemans. Ja ei ollutkaan. Eli sitten taas esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varjoesittelijöille heidän kommenteistaan. Kiitos myös keskustelusta, jota kävimme. Tämä käsittely osoittaa, että on seikkoja, jotka ovat sellaisia, joista kantamme voivat lähentyä ja olemme samaa mieltä. Esimerkiksi EKPn osalta, toisaalta hintavakaus ja toisaalta tarvitaan myös työllisyyden korostamista. No sitten nämä järjestelemättömät luotot, huonot lainat. Ne ovat varmasti ongelmallisia Espanjassa ja myös Kreikassakin tällä hetkellä. Hallinto, hallitus valmistelee valtavasti huutokauppoja ja ihmiset ovat vaarassa menettää kotinsa tämän takia. Meidän täytyy käydä keskustelua keskuspankin riippumattomuudesta ja sen merkityksestä. Merkit, määritelmänsä mukaisesti sen tulisi toimia riippumattomasti, mutta miten tämä sitten toteutuu? On myös mielenkiintoista katsoa yksittäisiä tapahtumia tästä näkökulmasta. Miten parlamentti sitten voi arvioida keskuspankin toimia? Minusta parlamentilla on kyllä tähän valtuudet. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että riippumattomuus todella on merkityksellistä. Mehän olemme hyväksyneet päätöslauselmiakin, joissa olemme kritisoineet keskuspankin toimintatapaa Troikan osana. Tämä pitää pitää mielessä. Ja sen takia minusta on aivan legitiimiä mainita asia myös tässä lausunnossa. Olen samaa mieltä siitäkin, että meidän täytyy pohtia tätä velkakysymystä, erityisesti asetusta vuodelta 2013. Tätä kautta saamme mahdollisuuden perehtyä niihin syihin, miksi velkaantuneisuusaste on päässyt näin kestämättömälle tasolle eri jäsenvaltioissa. Täytyy myös perehtyä siihen, mitkä ovat ilmiön syyt ja onko mahdollisesti säännön vastaisuuksia tapahtunut. Olen myös pannut merkille, että monet kollegat olivat samaa mieltä niistä kommenteista, jotka liittyivät EKPn rooliin. Sieltä kollega on todennut, että tuomioistuimen päätös huomioidaan, kun EKP jälkimarkkinoilta ostaa valtion niin täytyy olla turvajärjestelyt näille interventioille – näin julkisasiamien tuomiossa todettiin. Tämähän tarkoittaa sitä, että jälkimarkkinoilla ei voi noin vain toimia äh, niin, että EKP ostaa velkakirjoja ja samanaikaisesti toimii troikajäsenenä. jäsenenä. Nämä toimintamaailmat ikään kuin täytyy erottaa toinen toisestaan. Meillä on täysi oikeus ja valtuutus Euroopan parlamenttina kritisoida EKPtä rahapoliittisessa ulottuvuudessa. Muistamme myös valvontatehtävän, joka EKPllä on suhteessa Kreikkaan. Aivan erityisesti kun ajattelemme hätärahoituksen elankäyttöä Kreikan tapauksessa. EKP hän puuttui Kreikan kriisin tietyssä vaiheessa. Esimerkiksi helmikuussa 2015 keskuspankki ylitti omat toimivaltuutensa minun mielestäni laittomasti ja päätti olla käyttämättä Kreikan joukkovelkakirjoja ja vakuutena luototukselle keskuspankista. Minusta keskuspankki oli valvontaviranomaisena väärässä, kun tätä hätärahoitusta Kreikan pankeille ei lisätty. Ja tässä sitten päädyimme pääomarajoitustilanteeseen. Kreikkahan oli ilmoittanut, että siellä järjestettäisiin kansanäänestys. Me puhumme siitä, että keskuspankki toimii riippumattomasti ja keskuspankki on myös valvontaelin, mutta kansanäänestyksestä oli silloin jo ilmoitettu ja minusta tällä interventiolla kyllä olisi ollut merkitystä myös reaalimaailmassa. Kun ajatellaan tuottoja, joita näistä Kreikan velkapapereista on saatu, niin 40 prosenttia 40 prosentilla arvosta nämä on ostettu ja 100 prosenttisesti kuitenkin pitää takaisin maksaa. The deadline for a Kiitokset esittelijälle. Tarkistus jättämisen määräaikaan 27. lokakuuta. Niitä käsitellään 30. marraskuuta tai 1. joulukuuta. Ja samassa kokouksessa sitten äänestetään ja äänestämme täysistunnossa helmikuussa. en nyt kommentoi, koska tämä lippuu valiokunnasta, mutta tässä on yksi menettelyyn liittyvä kysymys. Eli puheenjohtajana velvollisuuteni tämän ja muiden mietittyjen osalta, koska haluamme välttää sen, että kaikki mietinnöt käsittelevät kaikkea. Eli tässä käsitellään nyt EKPtä, eli rahapolitiikkaa, asioita, joista voimme olla eri tai samaa mieltä, mutta ne ovat ihan tärkeitä kysymyksiä. Eli tässä nyt ei voida käsitellä talouspolitiikkaa, kasvu- ja vakaussopimusta, koska Meillä on sitten ohjausraporttia. Jos kaikessa mietinnössä käsitellään kaikkia aiheita, niin silloin kyllä emme enää näe kunnolla näitä aiheita. Eli suosittelisin tätä teille, kun laaditte tarkistuksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi esityslistalla suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin. Valmistelija on Alessia Moska. Ole hyvä. Three minutes, please. Yes. Kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ekon valiokunnalta on pyydetty luonnosta, ei lainsäädännölliseen Päätöslauselmasta keskustellaan Intakon valiokunnasta. Aiheena on käytävät neuvottelut palvelujen vapauttamisesta. Haluaisin täsmentää, jotta yksittäisiin lipsuminen, että tässä ei ole kyseessä se hyväksymmekö sopimuksen vai emmekö, vaan on, halutaan kuulla parlamentin kanta koskien käytäviä neuvotteluja ja näin mahdollisesti voisimme vaikuttaa neuvottelijaosapuoliin. Meidänkin prioriteetit voidaan siis ottaa näin käsittelyyn. Palvelukauppasopimuksesta aivan lyhyesti tästä nyt neuvotellaan Mukana on VTO 23 valtiota. Tarkoituksena on uudistaa palvelukauppaan puitteita, jotka ovat nyt voimassa ja niitä pyritään uudistamaan niin, että vastataan digitaaliajan vaatimuksiin. Palveluala on Euroopan talouden yksi tärkeimmistä aloista ja tällä muka, hetkellä mukana on siis 23 jäsenmaata. Siellä on vähän kehitysmaita valitettavasti mukana, eikä yhtään BRICS-maata ole pöydän ympärillä. Kiina on pyytänyt pääsevänsä mukaan, mutta se asia on vielä jumissa. Palvelujen vapauttamisneuvotteluista talousvaliokunnan kannalta on käsitelty rahoituspalveluissa tapoja, joilla voitaisiin vastavuoroisesti avata markkinoita. On keskusteltu muistakin tavoitteista, joilla tavoitteena on va- varmistaa ulkomaisten ja paikallisten yritysten tasavertainen kohtelu. Tälle valiokunnalle on erityisen tärkeää antaa kanta, vaikka tiedämme, että VTOssa EU puhuu yhdellä äänellä. On tärkeää, että voimme antaa tässä lausunnon. Tämä liittyy tässä valiokunnassa käyttävää keskustelua koskien sitä, minkä rooli EUlla voisi olla yhtenäisenä tahona myös muilla foorumeilla ja kansainvälisissä järjestöissä. On erityisen tärkeää ottaa tämä viittaus mukaan. luonnos meillä on tässä esillä. Me olemme laittaneet sinne joitakin suosituksia, kuten muun muassa se, että lisäneuvotteluissa rahoituspalveluista tulisi prioriteettia, että annettaisiin varmistus siitä, että uusia sitoumuksia ei tehdä, jotka voisivat vaarantaa EUn rahoitusalan sääntelyn. Toiseksi olisi varmistettava, että poikkeukset markkinoiden pääsyssä perustellaan asianmukaisesti ja että painostetaan muita neuvottelupuolia niin, että voitaisiin ottaa huomioon Kiinan pyyntö osallistua neuvotteluihin ja pidettäisiin tämä tie avoinna myös muille BRICS-maille. On tärkeää, että tästä sopimuksesta tulisi malli, sopimus monen tahoisia formeja varten. Voitte nyt kommentoida tätä lausuntoa niin, että vahvistamme ja parannamme sitä vielä. First Shadow Romana. Romana Tom on ensimmäinen varjoesittelijä. Pod predsedujoči za besedo. Seveda sporozum TISA je še eden od pomembnih. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämäkin on hyvin tärkeä sopimus, johon Euroopan parlamentti antaa suosituksensa. Me nyt tiedämme, kuinka tärkeitä hetkiä elämme, ja sen sijaan, että keskustelemme siitä, miten tehdään yhteistyötä EUn sisällä ja muiden supervaltojen kanssa, ja nyt on nopeasti päästy eteenpäin ja olemme johtajia tällä alalla. Ja tämä on rooli, joka Euroopalla on aina ollut. Mutta nyt on puhuttu jo aika pitkään siitä, mitä tehdään, jotta emme jäisi liikaa jälkeen, jotta voimme varmistaa, että olemme mukana, mutta että emme ole eristyksissä muusta maailmasta. No, haluaisin onnitella esit- valmistelijaa hänen tekemästään työstä ja odottelen innolla yhteistyötä, mutta heti aluksi pari yleistä huomiota. Ja voimme sitten ehkä tulevaisuudessa keskustella aiheesta vähän syvällisemmin. Viimeisen vuoden aikana Euroopan parlamentissa on keskusteltu paljon veroista, veropolitiikasta, ja se puuttuu tästä lausunnosta, eli pari sanaa veroista. Yksi asia liittyy myöskin siihen, miksi Kiina, joka kuuluu BRICS-maihin, on otettu tässä erikseen esiin. Eikä nyt ole ihan selvää, mitä nämä korkean tason puitteet tässä tarkoittavat. Toivottavasti voimme löytää yhteisiä ratkaisuja ja selvittämään näitä avoimia kysymyksiä. Kiitos. Thank you. Case Kiitos sitten Case Winburn. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää työstä lausunnon parissa. Rahoituspalvelut TISassa ovat aivan erityisasemassa. Haluaisin tukea yleisiä kommentteja mietinnössä ja olen samaa mieltä, että tämän tulisi olla EUn prioriteettineuvotteluissa. Rahoituspalvelulainsäädännössä kysymys kolmansista maista on keskeinen kaikissa kolmikantaneuvotteluissa. EMIR ja Solvency 2 neuvotteluissa meillä on selkeitä esimerkkejä siitä, että kansainväliset suhteet ovat osoittautuneet erityisen vaikeiksi. Rahoitusmarkkinat ovat globaalit luonteeltaan ja näin ollen myös mobiilit markkinat. Sen takia on tehtävä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta voimme korkean tason konvers- konvergenssia ja kuluttajansuojaa saada aikaiseksi. Periaatteiden toteuttaminen TISassa tarkoittaa sitä, että täytyy rohkaista konvergenssin suuntaan. Täytyy myös tunnustaa eh, ekvivalenssi. Mehän toimimme kaikki kansainvälisten eh, sääntöjen, esimerkiksi Baselin sääntöjen mukaan. Tähän liittyy kuitenkin datakysymys. Sehän on tärkeä kansainvälisissä sopimuksissa. Myös EU-ssa näin on. Mielestäni kuitenkin rahoituspalveludata täytyy käsitellä aivan erityisenä kysymyksenä. Rahoituspalvelut täytyy ottaa erityistapauksena esille kaikissa TISA-sopimuksessa. Rahoituskriisin yhteydessä tuli selväksi, että valvojat tarvitsevat lisää tietoa siitä, miten yhteen kytketysti rahoitusmarkkinat toimivat. Meillä on G20-mandaatit, kun ajatellaan johdannaisia ja keskuskauppapuolia, niin edelleenkään emme tiedä, miten näitä kohdellaan. Meidän täytyy löytää yhteinen tapa ja voi olla, että TISA tarjoaa meille tähän puitteet. Ennen rahoituskriisiä tällaisia tietoja välttämättä ei ollut. jaossa oli ongelmia ja monet oikeudenkäyttöalueet myös estivät tiedon jakamista tietojen jakaminen ja säätelyviranomaisen tiedonsaanti on varmistettava korkealla tasolla. Sääntöjen yhteensopiminen täytyy varmistaa. Tämä on sellainen vaatimus, joka täytyy nykyisessä kauppasuhteessa olla aivan ilmeinen elementti. Teen mielelläni yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta tämä lausunto saadaan hyväksi. Kiitos sitten Kavet Chambon. Gracias, señor. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti ensinnäkin olen oikein niin tyytyväinen esittelijän tekemästä työstä. Pidän tästä todella paljon. Voisin ehkä joitakin asioita tänne vielä lisätä. Ehkä tulevaisuudessa ja tarkistusten kautta niitä voidaan ottaa mukaan. Joitakin yleisempiä huomioita, joitakin vähän yksityiskohtaisempia asioita. Tällä hetkellä, kun olemme vakavassa työttömyyskriisissä monilla paikoilla Euroopassa, niin olisi tärkeää mainita, että tarkoituksena on edistää työpaikkojen syntymistä. Tässä mielessä haluaisin todeta myös, että olisi hyvä sopimuksessa tutkia sitä, että ei luotaisi esteitä sille, että voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää pieniä yrityksiä tietyillä aloilla tai, tai itsenäisiä ammattiin harjoittajia, kuten arkkitehtejä tai toimittajia. Tämä olisi todella todellista kapasite- tuotantokapasiteettia. Ja mitä tulee näihin pienempien yritysten saamiin tukiin, että niille ei asetettaisi mitään paikallisia esteitä, niin että ne voisivat menestyä. Tämän, tässä sopimuksessa olisi myös mainittava, että sen tavoitteena on laajentua muihin maihin ja pyrkiä monenkeskeisyyteen. Jos nyt katsotaan näitä tätä tilannetta. hän on äh, suverenia alueita ja, ja Taiwan ja Hongkong mukana, mutta Kiina ei ole mukana. No, mehän kaikki tietämme, tiedämme mistä on kysymys reaalipolitiikassa, mutta kyllähän tässä pitäisi pyrkiä siihen, että tämä olisi alku paljon laajemmalle sopimusalueelle. Haluaisin kehottaa esittelijää harkitsemaan myös sitä, että pyrittäisiin parantamaan julkisten hankintojen lainsäädäntöä niin, että sen kautta voitaisiin helpottaa palvelukauppaa ja että ne tässäkin erityisesti arkkitehtejä. Tämä on aina vähän hankala asia, mutta parlamentin olisi pyrittävä toimia, jotka ovat tarpeellisia. Sitten nämä rahoituspalvelut olen todella yhtä mieltä siitä, mitä täällä on sanottu. Tässä kuuluu, tässä, tähän kuuluu tietoja koskeva ongelma ja sitten myös ongelma, joka liittyy kuluttajasuojaan. Kuten kriisi on osoittanut, se, ei kunnioiteta loppukuluttajan riskinottokykyä tai tappionsietokykyä, kykyä, ei ole huomioitu, niin se on kyllä vaara silloin, kun rajat täysin avataan. Kiitos sitten Guesta vieras. Nos somos eh, profundamente céticos em relação a todos esses processos. Me olemme hyvin skeptisiä tällaisten vapauttamisprosessien suhteen, kun ajatellaan kansainvälistä kauppaa. Periaatteessa tässä on sel- kyse sellaisesta maailmanjärjestyksestä, jossa huomioidaan pelkästään monikansallisten yritysten edut. Niistä tulee jatkuvasti entistä tärkeämpiä. Tämä prosessi totta kai pätee tähän TISAan ja vuoden 2013 neuvotteluihin, joita käytiin täysin salassa suljettujen ovien takana – Tämähän totta kai johtuu myös VTOsta ja Dohan kierroksesta. Hyvin harvoja maita katetaan tällä järjestelyllä ja tämäkin on hyvin epädemokraattista. Kyse ei ole pelkästään rahoituspalveluista, monista muistakin palveluista tässä on kyse, postipalveluista, meriliikenteestä ja niin edelleen. Eli eh, nykyisistä olemassa olevista monopoliasemassa olevista julkista palveluista tässä pyritään eroon. Oikeastaan me saamme tietomme ainoastaan vuotojen kautta. Wikileaks on tässä kunnostautunut. Me olemme saaneet hyvin huolestuttavia tietoja vuoteen kautta. Asiakirjassa oikeastaan tarjotaan tällainen negatiivinen lista. Kaikki siis voitaisiin vapauttaa mutta on tiettyjä poikkeuksia, jotka sitten erikseen listataan. Eli se, mitä on listalla, niin oikeastaan kuuluu vapauttamisen piiriin. Se on periaate siinä asiakirjassa, joka on vuoteen kautta saatu julkiseksi. On sellainen järjestelmä, että mitä tahansa päätetään, niin se on sitten lopullista ja lukkoon lyötyä. Ja vanhempiin päätöksiin ei voida enää palata. Tässähän käy niin, että demokraattisesti valitut hallitukset eivät voi sitten kumota päätöksiä, joita on jo tehty. On myös muita vapauttamisprosesseja, jotka ovat aivan yhtä lailla skeptisismia aiheuttavia. Niin, Kiitoksia sitten vihreistä, Reima. um... Ähm, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valmistelijalle. Tämä on meistä ihan hyvä luonnos. Monet asiat, jotka meille ovat tärkeintä, niin ne tulivat jo esille. No sitten tässä oli tämä myönteinen ja kielteinen lista. Jos tämä on sitten tällainen kultainen normi, kaupankäynnissä, niin sitten tar- meillä täytyy olla myöskin tällainen myönteinen luettelo, eli mitkä palvelut on suljettu pois. Kun ajatellaan vaikka julkisia palveluita, niitä pitää erityisesti suojata. Ja tämä koskee myöskin julkisia hankintoja. Myöskin niiden osalta pitää erikseen mainita, että kun hankitaan palveluita, niin ei voida ottaa ainoastaan vain edullisinta tarjousta. Se voi olla ainoa kriteeri. Erittäin varovaisesti haluaisimme toimia, mitä tulee rahoitusmarkkinoihin. Ja sitten sääntelyn purkaminen. Tai jos nämä valtiot rajaavat omaa sääntelymahdollisuuttaan tätä kautta, niin – silloin EUn pitäisi kyllä irtaantua näistä neuvotteluista ja Euroopan parlamenttiin pitäisi selkeästi ottaa asian kantaa. Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn osalta emme ole Euroopassa vielä niin pitkällä kuin olisimme halunneet, eikä meidän pitä, pidä ottaa turhia askelia väärään suuntaan. Sitten nämä poikkeukset. Ehdottaisimme, että SETAn osalta käsitellään näitä tiukempia, parempia, täsmällisempiä sanamuotoja riippumatta siitä, ratifioidaanko se vai ei. Eli meidän pitäisi katsoa sitä sanamuotoa sieltä. Ja sitten vielä yksi asia, joka tuli jo esille, eli verot. Palvelualalla on paljon mahdollisuuksia ja sieltä voidaan saada voittoja, verotuloja valtioille. Tällä saralla tarvitaan selkeitä sääntöjä ja meidän pitää vaatia, että komissio ehdottaa direktiiviä näiden toimien osalta ennen kuin nämä neuvottelut on saatu päätökseltä tai ainakin ennen kuin tämä sopimus ratifioidaan. Me olemme tämän parlamentissa veronmaksajilta tämän velkaa. Ja sitten lopuksi vielä avoimuus. Kauppaneuvottelut ovat aina tärkeitä kysymyksiä. Jotkut epäonnistuvat, koska ne eivät ole riittävän läpinäkyviä. Ja tässäkin mietinnössä meidän tulisi vaatia, että neuvottelut ovat mahdollisimman avoimia niin, että parlamentti saa täysimittaisesti tietoa samoin kuin kansalaiset. Kansalaisten pitäisi saada nähtäväkseen kaikki asiakirjat. Kiitos sitten Marko Vallin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja toivon, että olosuhteet täyttyvät niin, että saadaan muutamia ehdotuksia yhteen ja saadaan aika lisää avoimuutta tähän asiaan, joka on taas jälleen yksi kauppasopimus, josta puhutaan aivan liian vähän. Kansalaiset pitäisi saada tästä paremmin tietoiseksi. Tarvitaan avoimuutta neuvotteluihin. Kaikki sidosryhmät eivät ole mukana, joihin tämä vaikuttaa teknisellä puolella. Saattaa olla, että siellä on mukana isoja monikansallisia yrityksiä, joilla on suuret edut mukana. On tärkeää todella lisätä avoimuutta Tämähän saattaisi hyväksymisen jälkeen vielä kestää viisi vuotta. Voi olla, että että kun näin moni, monella tavalla kansallisiin vaikuttavaa sopimusopelta hyväksytään, niin siitä voi tulla valittamista. On tärkeää analysoida vaikutukset reaalitalouteen ja työllisyyteen – näiden kauppasopimusten osalta. Demokratia on hyvin tärkeä. Jos valtion olisi otettava käyttöön vahvempaa rahoitusalan sääntelyä, näin on voitava tehdä. Ei voi olla niin, että sopimus estää toimen, jonka, jonka julkinen mielipide haluaisi säänneltäväksi. Meidän pitää pitää varamme sääntelyn purkamisen alalla. Se saattaa johtaa järjestelmään, jonka kautta poistetaan demokraattisten valtioiden toimintamahdollisuudet. Ja voi tulla myös lisää rajoituksia. On pidettävä kiinni rahoitusalan uudistuksista asetuksesta. Tarvitaan myös selkeä määritelmä koskien vakavaraisuussääntöjä niin, että voidaan välttyä toksisilta tuotteilta ja suojella kuluttajia ja säilyttää rahoituksen vakaus. On erittäin tärkeää välttää, että vakavaraisuus säännöt olisivat sellaisia, joita sitten vietäisiin tuomioistuinten ulkopuolisiin laitoksin käsiteltäväksi monikansallisten yritysten etujen takia. Joo, and now we can give the floor. Kiitoksia sitten valmistelija uudelleen, olkaa hyvä. Grazie molto dei commenti. Kiitoksia näistä kommenteista. Tietysti olen valmis parantamaan tätä lausuntoluonnosta olen pitäytynyt nyt näihin asioihin ja varmasti voimme edetä sitten myöskin kollegoiden avulla. No, sitten toinen periaate, jota noudattiin tämän lausunnon laatimisessa, on se, että käsittelemään ainoastaan asioita, jotka liittyvät tähän valiokuntaan, koska päävaliokuntahan käsittelee monia asioita, jotka tulivat tällä ja puheenvuorossa esille. Ja sitten lausunto tulee myöskin toisesta valiokunnasta, eli tässä lausunnossa pitää keskittyä hyvin täsmällisesti oman toimialamme kysymyksiin. No sitten pari huomiota kuten jotkut kollegat jo sanoivat, se, että meillä on pidennys, jossa mukana on maita, jotka tällä hetkellä eivät ole mukana Mehän haluamme aikaan sopimuksen, joka olisi todella monen välinen ja joka olisi uuden sukupolven sopimus, josta nyt keskustellaan tällä hetkellä, eli sopimuksia, joissa määritellään normeja, joten myöskin Kiina ja muut maat, jotka tällä hetkellä eivät ole mukana neuvotteluissa, voisivat varmasti lähteä siihen mukaan. Sitten tietokysymys Tämä on hyvin arkaluontoinen ja tästä keskustellaan ei pelkästään rahoituspalveluiden osalta, vaan tämä koskee monia aloja, mutta panin merkille myöskin tämän kysymyksen. Ja lopuksi asia, josta haluaisin vielä puhua, tämäkin tuli esille monta kertaa, eli avoimuus. No se on tietysti keskeinen asia, mutta muistuttaisin, että tässä asiassa parlamentti on jo nyt omalla toiminnallaan saanut varmistettua sen, että tässäkin sopimuksessa sovelletaan avoimuusperiaatetta ja että se julkistetaan, valtaosa näistä asiakirjoista julkistetaan ja tämä sopimus on menestys, joka on saatu aikaan parlamentin painostuksen ansiosta. Ja tätä pitää korostaa, koska näin ei ole koskaan käynyt aikaisemmin, eli että tällä tavalla paljastettaisiin asiakirjoja, kuten tämän tyyppisissä neuvotteluissa. Ja TISA-neuvottelu, tämä on toinen kerta, kun noudatetaan tätä periaatetta. Eli mielestäni meidän täytyy ylpeillä tästä parlamentissa. Tietenkin meidän pitää olla valppaina, mutta meidän pitää edelleen parantaa tätä kohtaa, joka liittyy avoimuuteen. Ja nyt olen tietysti valmis tekemään yhteistyötä kollegoiden kanssa. Kiitos. Thank you. Uh, the... Kiitoksia. Määräaika tarkistusten jättämisellä on 22. lokakuuta. Tarkistuksia käsitellään 10. marraskuuta ja äänestämme valiokunnassa ensimmäinen joulukuuta. Ja sitten Intassa 10. joulukuuta. Ja sitten viimeinen kohta esityslistalla. Euroopan investointipankki, vuosikertomus 2014. Papadimuliksen puolesta puheenvuoron käyttää Fabio De Masi. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Dimitris Papadimuliksen puolesta. Haluaisin pahoitella Ekon valiokunnan jäsenille hänen posoloaan. Hän on eh, asian esittelijä. Valitettavasti poikkeuksellista olosuhteista johtuen hän ei nyt pääse tänne paikalle, joten kerron teille, mitä hän pyysi minua välittämään hänen puolestaan koskien EIPn vuosikertomusta. Minä ja henkilökunta täällä paikalla otamme kommenttinen vastaan ja välitän ne, ne eteenpäin. Esittely korostaa EIPn roolia e- ainoana EUn investointiinstituutiona, erityisesti kun talous on vielä lahammassa, kun ajatellaan, että investoinnit ovat vielä alempana kuin ennen kriisiä. Samanaikaisesti meitä huolestuttaa korkea työttömyys ja eriarvoisuus ja epävarmuus rahoitusmarkkinoilla. Nämä vaikuttavat ikävällä tavalla reaalitalouteen ja jäsenvaltioiden kasvumahdollisuuksiin. EUn investoinnit ovat alempana kuin ennen kriisiä Kuitenkin investointikustannukset ovat laskeneet 25 jopa 60 prosentilla viiden, viiden, viimeisen viiden vuoden aikana. Heipen esittelijän mukaan on tärkeää, että se lisää luototustaan, jotta voidaan maksimoida kasvaa jäsenvaltioissa. Erityisesti olisi puututtava työttömyys ja BKT-ongelmiin Euroopan strategisten investointien rahaston osalta esittelijä toteaa, että tämän rahaston olisi toimittava tehokkaasti, avoimesti ja oikeudenmukaisesti suojelleen strategisia sektoreita maissa, jotka ovat sopeutusohjelmissa ja maissa, joilla, joiden on vaikea saada rahoitusta riskien takia. Edelleen EIP olisi e, pitäydyttävä yhteistyöstä maiden kanssa, joissa on veronkiertoa ja veroparatiisien kautta petoksia ja aggressiivista verojen välttelyä. Tämä on tärkeä huomioiden esirin prioriteettit olisi arvioitava uudelleen yksityisen julkisen sektorin kumppanuuksia. Mitä tulee kannattavuuteen ja vaihtoehtoisen rahoituksen. Parlamentille olisi raportoitava EIPn luototustoimista EUn sisällä ja ulkopuolella, että voidaan lisätä avoimuutta ja tietoa koskien näiden toimien valvontaa. Kiitoksia. Thank you. First speaker Thomas Mann for the... Kiitos sitten EPP, siihen Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Fabiolle, joka nyt toimii valmistelijan sijaisena. Nämä yhdeksän kohtaa, jotka on muotoiltu, no siellä on pari asiaa, joista olemme hyvin pitkälti samaa mieltä. Tässä on puhuttu 16 miljardista, jotka tulisivat komissiosta 5 miljardia, sitten investointipankista Eli näin. Tällä on sitten merkitystä. Parlamentissa on tämän jo huomattu. Eli jo Hoja oli parlamentissa ja hän teki selväksi sen, kuinka tärkeä rooli näillä yrityksillä on. Tässä oli tuota korotettu summa 18,3 miljardia korotusta. Se on erittäin hyvä. Ja tällä tavalla meillä on riittävästi liikkumavaraa. Ja kun on eroja sen suhteen, miten summat pitäisi jakaa, niin tässä on puhuttu kiintiöistä, mutta tämä ei liity siihen. Riippumatta maasta, niin meidän täytyy katsoa, että siellä on kestävä eurooppalaista lisäarvoa. Eli se, meidän pitää edistää hankkeita, jotka ovat eurooppalaisia luonteeltaan ja jotka tekevät selväksi, ettei meillä ole mitään huonoja hankkeita, vaan meidän täytyy varmistaa, että meillä on hankkeita, jotka noudattavat tiettyjä tehokkuuskriteereitä ja että, joista saadaan sitten tuloksia viime kädessä. Eikä sitä voi toimia niin, että jotkut maat sanovat, että no, täällä on hankkeita, joita ei ole edistetty. No kyllä investointipankki hoitaa ne. EP pitää myöskin hyvänä, että PK-yritykset saavat erityistukea, koska niillähän on vaikeuksia saada riskipääomaa. On hyvä, että Euroopan investointipankki on alkanut käydä neuvotteluita PK-yritysten tukemiseksi. Eli meidän täytyy muuttaa nyt toimintatapoja. Ehkä tässä nyt on täällä hiukan eroja, mutta varmaan pääsemme sopuun. Eli ratkaisevaa ei ole se, että tuetaan, tuetaan, vaan me tarvitsemme yksityispääomaa, joka on, jota on saatava tietyillä ehdoilla. Emme tee kaikkien kanssa millä hinnalla hyvänsä yhteistyötä. Ja sitten lopuksi täytyy vielä katsoa, että voimme yksinkertaistaa menettelyitä. Riippumatta siitä, mitä Euroopan tasolla on, ei voi olla sille, että maat luopuvat yhteistyötä tietyillä aloilla, joiden kautta he voisivat purkaa valtion velkaansa. Tämä on EPPlle aivan keskeinen kysymys. Eli tässä nyt on hyvä pohja jatkotyölle ja uskon, että pääsemme sopuun loppuvaiheessa meillä on oma ehdotuksemme ja olemme ihan oikeilla raiteilla. Kiitos. Fernandes. Kiitos sitten Fernandes. Käytän tässä puheenvuoron Maria Joao Rodriguezin puolesta. Hän on sairas eikä voinut osallistua siksi tähän keskusteluun. Maria Joao joka tapauksessa toimitti huomionsa tähän mietintöön ja kommentoin niitä nyt tässä lyhyesti. Ensinnäkin Edustaja Rodriguez haluaisi kiittää ja onnitella esittelijää. Samoin minäkin haluaisin kiittää ja onnitella tästä lausunnosta. Hän ja koko SND-ryhmä on sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että vielä pääsemme hieman eteenpäin tässä EIPn rahoituskysymyksessä, koska Euroopalla on edelleen investointivajetta yksityisellä ja julkisellakin puolella. Näin voitaisiin antaa potkua unionin kasvulle. On tärkeää, että EIPssä tässä mietinnössä tai lausunnossa korostetaan sitä, että meidän on saatava tämä vaje kurotuksi umpeen kaikkialla Euroopassa, mutta erityisesti niissä talouksissa, jotka eniten tästä kriisistä kasvu, kärsivät ja alhaiset investoinnit näissä maissa ovat todella, todella alhaisia. On myös Saksan kaltaisia talouksia, joissa investoinnit ovat hyvin rajoittuneita ja hyvin vähäisiä, vaikka varaa kyllä olisi. Ja näin voitaisiin myös pienentää ylijäämää, joka hankaloittaa meidän muiden tilannetta. FND esittely on sitä mieltä, että on tärkeää säilyttää täydentävyysperiaate ESIR suunnitelmassa ei sisällä ja taata se, että rahoitetaan kaikkein riskialttiimpia hankkeita, jotka ilman Junckerin suunnitelmaa eivät tulisi toteutetuksi. Olisi tärkeää keskittyä investoinneissa niille talousalueille ja Euroopan unionin alueille, joissa eniten olisi kasvua lisättävä. Korot ovat alhaisia tässä ympäristössä. Maria Joao ja koko ryhmä on sitä mieltä, että EIPn olisi innovoitava rahoitusvälineensä osalta. ESIRin olisi oltava järjestelmän ytimessä ja sillä voitaisiin taata menetykset, tappiota. olisi tarvittava, tarjottava vaihtoehtoja niin, että selvitään epäonnistumisista, niin kuin aikaisemmin on nähty, ja olisi annettava myös myös uuden tyyppisiä rahoitusmuotoja, kuten lahjoitukseen olla korkolainen ja olisi välitettävä se, että ei päästä tulisi todellinen kehityspankki. Esittelen on sitä mieltä, että tässä teknologisessa murroksessa maailman taloudessa, jossa ty- työvoima ja pääoma liikkuvat ja joka aiheuttaa korkeita työttömyyslukuja lyhyellä aikavälillä. On tärkeää EIPC e ja Junkerin suunnitelmassa keskitytään työvoimapainotteisille alueille, ja ne alat, joilla on parempi häiriön sieto, kyky tai kriisin sieto, kyky ja jos on korkea työllisyystaso, niin niihin ei niinkään. Olemme sitä mieltä, että Junkerin suunnitelman tuoma vastuuvelvollisuus, että sitä sovellettaisiin kaikki leipeissä ja toimittaisiin avoimesti ja vastuuntuntoisesti. Ja tehtäisiin tilia myös tälle parlamentille. EIPn avulla voitaisiin myös auttaa alueellisia ja kansallisia kehityspankkeja kaikkialla Euroopassa. Olemme sitä mieltä, että lausunto on hyvä ja toivomme, että Maria Joa Rodriguezin ja muiden ryhmän jäsenten huomioiden avulla tästä tehdä vielä parempi teksti. Winburn. Kiitos, thank Case Winburn. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Puhun myös Osokin nimissä. Hänkin pahoittelee poissaoloon tänään. Varjoesittelijämme ECRstä oli myös viime vuonna investointipankki varjoesittelijä ja hän totesi, että viime vuonna ryhmät tekevät läheistä yhteistyötä ja onnistuivat näin tekemään arvokkaita suosituksia investointipankille sen toimista. Tärkeää on mainita, että viime vuoden mietinnössä heijastui esirneuvottelut tänä vuonna teemme talousarvion valvontavaliokunnalle lausuntoa ja nyt täytyy sitten yleisvalvontaa korostaa. Varjoesittelijä kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, vaikkakin hän on monista asioista samaa mieltä, niin hän keskittyy niihin seikkoihin, joissa meillä on eriävä näkökulma. Olemme kaikki huolissamme investointien matalasta tasosta Euroopassa verrattuna kriisiä edeltävään kauteen. Olemme huolissamme korkeasta työttömyydestä tietyissä jäsenvaltioissa ja myös epävakauden tunnusta yleisesti. On myös oikeudenmukaista mainita, että tiettyihin toimiin on jo EUn tasolla ryhdytty asian korjaamiseksi. Mielestämme mietintö ei tätä täysin heijastele. Koht- neljä pitäisi mielestämme uudelleen muotoilla. Vaikkakin olemme perusperiaatteesta samaa mieltä, pitäisi välttää taloudellisen eri, erilaisuuden välttämistä EU-ssa, niin emme kuitenkaan ole samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että investointipankki rahoittaisi pelkästään neljää suurinta taloutta. Haluaisimme, että voisimme tehdä työtä äh, tietojen pohjalta, tosiasioiden pohjalta, jotta sitten emme toimi pelkästään mututiedon pohjalta. Monet maat ovat voineet hyötyä investointipankin rahoituksesta. Eli täytyy perehtyä tähän kohtaan vielä läheisemmin. Sitten kohdassa seitsemän tuemme kovasti yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia. Haluaisimme, että niitä kehitettäisiin enemmänkin. Emme katso, että niiden kannattavuus on epäilyttävää konseptin tasolla – Tietyissä maissa toki on huolia. Kenties ei ole taitotietoa rakentaa oikeanlaisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Rohkaisisimme enemmänkin yksityisiin investointeihin. Emme katso, että julkisten investointien lisäys olisi vaihtoehto, validi vaihtoehto talouden elvyttämiseksi. ECR tekee tekstiin tarkistuksia ja uskomme, että voimme käydä hedelmällistä vuoropuhelua ja saamme merkittävän panoksen tästä valiokunnasta tähän prosessiin. Uh, Scott Cato. No. Kiitos. Seuraavaksi Calvet. <clears throat> Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin täällä puhun ystäväni ja kollegani Filippi Bakkerin sijaan. Hän ei ehtinyt tänne paikalle. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä ALDE-ryhmä on oikein tyytyväinen tähän työhön, mutta muutamia asioita haluaisimme tuoda esille. On totta, että me kaikki haluaisimme, että Euroopan investointipankki EIP olisi tehokkaampi ja vaikuttavampi, mutta ei tähän päästä ainoastaan niin, että lisätään määrällisesti lainan määrää, eikä vain. Vaan tähän päästään vain mikäli toimitaan tehokkaammin niin, että suunnataan toiminta juuri näihin investointivajeisiin, eli investointeihin, joita ei muussa tapauksessa tulisi tehtyä kaupallisen pankkitoimen kautta. Olemme sitä mieltä, että Euroopan investointipankin pitäisi omistautua houkuttelemaan yksityisiä investointeja infrastruktuureja varten. Meillähän on täällä todella suurta vajetta invest- infrastruktuuriinvestointeihin kriisin alusta asti ne on näin jo ollut. Ja nyt pitäisi lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä ja, ja vähentää kansalaisten hyvinvointia. nämä seikat on huomioitava. Sekä eipässä että esirissä on tärkeää houkutella uusia investointilähteitä yksityisiltä sektorilta täm, tällaisia investointeja varten. Toisekseen ei voida pyytää, että EIP tekisi tiliä investoinneistaan, taikka ei ainoastaan ne investoisi pk-yrityksiin, koska ne ovat pk-yrityksiä, vaan ne on valittava sen mukaan, millaisia nopeita kasvumahdollisuuksia näillä yrityksillä on. Emmehän me EIPltä voi pyytää vain tällaista tukipolitiikkaa. Kolmannekseen Junckerin suunnitelmaisen täytäntöönpano puoli, eli EIP, sen on keskitettävä toimintaansa Euroopan merkittäviin köyhyystaskuihin. Edelleen EIP pitäisi toimia täydentävällä tavalla. Täyden, on täydennettävä primääri investointeja. Sen ei pidä kilpailla muiden investoijien kanssa, vaan oltava täydentävänä toimijana, kuten uuden, esimerkiksi uuden talouden ja teknologisen monipuolistamisen alalla. On myös tärkeää, että EIP demokraattisesti tekee tiliä parlamentille. Tämä on aivan ilmeistä. Ja minun mielestäni se olisi näyttävä myös tässä lausunnossa. Kiitoksia. Scott Cato. Kiitos sitten Scott Cato. Everybody standing in for somebody else. Kaikki sijaistavat tänään jotain, mutta minä puhun nyt ihan omissa nimissäni. Me katsomme kaiken kaikkiaan, että tämä on hyvä lausunto ja että pystymme tekemään läheistä yhteistyötä Immulis oli varjoesittely viime vuonna, kun oma kollegani oli esittelijä, eli varmaan voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä tälläkin kertaa. Pidämme hyvinä monia kohtia mietinnöstä. Ensinnäkin tässä on puhuttu korkeasta työttömyyden tasosta EU-ssa. Tarvitaan strategisia investointeja ja muita lainausmetodeita. Ja investointipankin ei pitäisi toimia veroparateisien kanssa, ja tämähän oli myöskin Dodgin Niedemaiden mietinnössä, jossa olen itse varjoesittelijänä. Se koskee yritysten veropolitiikkaa, ja sitten, että tätä mandaattia pitää uudistaa, jotta edun saajille ei mene rahaa, jos ne käyttävät veroparatiiseja tai haitallisia verokäytänteitä. Meidän pitää muuttaa asetuksia. Toivottavasti saamme jotain tämän mukaista johdonmukaisuuden vuoksi ja pystymme sitten torjumaan veronkiertoa yleisesti. No sitten haluamme vahvistaa mietintä kolmella tavalla. Eli tämä naming ja shaming, epärehelliset yritykset, jotka ovat saaneet investointipankin varoja, erityisesti paljastukset, jotka liittyvät Volkswagenin, eli sai 4 miljardia lainoina investointipankilta. Pankin pitäisi julkistaa, miten Volkswagen on käyttänyt nämä lainat ja olisiko niillä voitu kehittää moottoreita, jotka olivat mukana tässä päästöskandaalissa ja haluamme laajentaa myöskin näitä vaihtoehtoisia rahoitusmenetelmiä nyt kun COP21 neuvottelut alkavat Pariisissa ja Pariisin jälkeen. Meidän pitää siirtyä kohti vihreää taloutta ja siihen tarvitaan rahoitusta ja täytyy varmistaa, että investointipankin johtokunnalla on kykyä arvioida vihr- vihreiden lainojen hakemuksia ja siellä pitää tehdä myöskin EKPn kanssa yhteistyötä osto jotta voidaan strategisesti rahoittaa siirtymää kohti vihreää taloutta. Euroopan investointipankki tekee arviointeja kaikista lainahakemuksista ja raportoi sitten tästä lainailmastosta. Me tuemme tietysti tätä ehdotusta ja meidän on varmistettava, että johtokunnassa on taitoa varmistaa, että tässä onnistutaan ja myöskin Euroopan investointipankin pitäisi esitellä arvio siitä, että annetaan rahoitusta rahoituksen vähentämistä ei uusiutuville energialähteille. Tehdään uudistuksia esimerkiksi sukupuolikysymyksissä johtokunnassa. Kiitos. Kiitos te Marko Valli. Grazie anch'io Fabio per... Kiitoksia myöskin Fabiolle, että hän edusti esittelijää. Ja tänä vuonna tässä mietinnössä mukana on KONT-valiokunnan, jossa olen jäsen ja olen varjoesittelijä tämän mietinnön osalta. Ja olen iloinen, koska on tärkeää ottaa esille kaikki avoimuuskriteerit, jotka ovat tärkeitä näiden tietojen suhteen, joita investointipankki rahoittaa. Eli mietinnössä teen useita ehdotuksia, jotta tämä toteutuu. Ja keskityn siis kysymyksiin, jotka liittyvät talous- ja valiokuntaan, ja on tärkeää, että voimme käyttää välineitä pk-yritysten tueksi ja innovatiivisten mikroyritysten ja startup-yritysten tueksi, koska reaalitalous pohjautuu juuri tällaiselle toiminnalle. Ja Euroopan investointipankki voi antaa valtavasti lisäarvoa antavalla rahoitusta tämän tyyppiselle toiminnalle. Ja voidaan investoida tällaisiin toimintoihin eikä suuriin yrityksiin, jotka usein saavat tukea. Ja sitten meidän pitää investoida eurooppalaisiin maihin, jotka ovat kärsineet eniten kriisistä ja joissa on vielä ratkaisemattomia tilanteita rahaliitossa. On epätasapainoja eli maat, jotka ovat nyt hankalassa tilanteessa. Sitten talouden kestävyys on tärkeää. Jotkut infrastruktuurihankkeet esimerkiksi, useinhan tehdä vaikutusten arviointeja, jotka ovat liian optimistisia, eivätkä ole välttämättä riippumattomia, ja sitten jotkut työt ovatkin rahoituksen osalta kestämättömiä, ja haluamme välttää sen, että nämä käytänteet levintävät, ja samoin kuin viime vuonna haluamme ottaa esille tiettyjä erityistapauksia, jotta voidaan osoittaa ja välttää tällaiset tapaukset. Eli ja tartun tähän finanssipoliittiseen avoimuuteen, jota vihreät ehdottivat, eli tuen tätä, joka liittyy siis näihin veroparatiiseihin. Fabio De Masi. Kiitos sitten Fabio De Masi. Yes, I'm in a quite difficult position now <laughs> because... Uh... Niin olen vähän vaikeassa tilanteessa, koska joudun antamaan nyt uh, tämän esittelyn kantani. Minä yritän tehdä nyt parhaani. Go to e no speaker. Luen, että ENFL ei ole puhuja, mutta niin, olkaa hyvä. But in fact, ECB with some... Niin, ECB kuitenkin liittyy jotenkin investointipankkiin ja halusin varjoesittelijänä puheenvuoron. Haluaisin kiittää esittelijä tai Fabiota tästä alustuksesta. Tämä on mielenkiintoista työtä ja monista kohdista on jo puhuttu. Ja teemme vielä tarkistuksia tähän mietintöön. Ja on tärkeää, että investointipankin rooli investointien osalta Euroopassa otetaan esille. Kyse on 80 miljardin investoinnista viime vuodelta. Ja kun katsotaan näitä valtavia investointipuutteita, joita on, niin me emme vieläkään ole samalla tasolla kuin ennen. Kriisiä sehän oli 300 miljardia. Eli tässä kohdassa kolme siellä puhutaan, että lainanannoa on lisättävä kiireesti ja investointipankissa tarvitaan enemmän pääomaa, eli vuoden 2012 arvioiden mukaan siellä puhuttiin yli 100 miljardien investoinneista, eli pääomaa on korotettava, jotta voidaan puuttua näihin investointipuutteisiin Euroopassa, erityisesti mitä tulee strategisiin infrastruktuureihin. Ja sitten meidän täytyy korostaa enemmän innovaation edistämistä ja riskipääomaa. Se on hiukan jäänyt tästä sivuun. Ja sitten täytyy hyvin arvioida hankkeita. Niissä on riskejä, mutta niitä pitää sisältää lisäarvoa. Ja yllättävää oli se, että kontvaliokunnassa sanottiin, että 50 miljardia käytetään vuoden loppuun mennessä, vaikka mitään hankkeita ei ole olemassa. Eli Ehkä tätä voidaan vielä katsoa ensi vuonna. Sen tiukemmat käytännön säännöt, mutta pitää kunnolla määritellä, mitä se tarkoittaa. Eli rahoituskumppani, jolla on kielteinen menneisyys. No, jos tämä koskee esimerkiksi Volkswagenia, niin en, en tue tätä. No sitten tuen julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja tällaisille investoinneille ei ole mitään vaihtoehtoja. Eli tässä nyt pitää löytää innovatiivisia rahoitusmahdollisuuksia. Enemmän avoimuutta tarvitaan, se on myönteistä, ja tiiviimpää yhteistyötä parlamentin kanssa. Tämä on meidän kannaltamme myönteistä. Kiitos, no niin sitten esittely. Time for catch the eye, sorry, we are already. Well, uh, let me just... Uh... No niin, lyhyesti muutama asia. Ensinnäkin kiitoksia näistä hyvistä kommenteista. Välitän Dimitros Pappadimuliselle hänen toimistolleen. Käsittääkseni meillä on aika laaja konsensus tästä vastuuvelvollisuuskysymyksestä. Varmastikin nopeasti löydämme tähän yhteistä pohjaa. Ja olen sitä mieltä, että meidän kannattaisi olla tässä mahdollisimman yksityiskohtaisia. Mikäli Euroopan parlamentissa tehdään rinnakkaista työtä, niin olen varma, että Dimitrios ja kiinnostaisi yhteistyö tämän, vast, tämän tilin velvollisuuskysymyksen osalta. Sitten oli hieman eri näkemyksiä siitä, kuinka paljon EIPn luototusta olisi suunnattava kriisin kourissa oleville maille. Minun käsittääkseni esittelijä ei kannata mitään selkeitä kiintiöitä tai sellaisten hankkeiden rahoittamista ottamista, mitkä eivät ole kannattavia, mutta hän uskoo, niin kuin komissiokin on todennut, eh, että, siellä, että maissa, joissa on maksukyky, pulaa ja työttömyyttä olisi mahdollisuuksia kasvaa enemmän ja enemmän mahdollisuuksia saada vipuvaikutusta. Joka tapauksessa hankkeiden pitäisi olla kestäviä. Esittelyn on tietenkin sitten kahden kesken teidän kanssa keskusteltava siitä, kuinka pääsemme eteenpäin ja löydämme yhteisen kielen. Sitten kommentit kohtaan neljä. Välitän ne valmistelijalle ja hän voi varmastikin tarkastella tätä asiaa ja varmaan tämä kohta voidaan laatia uudelleen, mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa. Muilta osin valmistelijan kanta yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksista, jos ne ovat kalliita ja varonmaksajille, niin ei sitten että ei tietenkään tuo mitään palvelusta esittele näkee että investoinnit tapana saada mukaan yksityisiä investointeja ja vakauttaa investointikenttää, mutta varmastikin teillä on aikaa käydä hyvää vuoropelua hänen kanssaan ja kiitoksia siitä, että olitte olitte valmiita käymään keskustelua ja pahoittelen, että hän ei päässyt paikalle. Set. Kiitos. Tarkistus jättämisen määräaikaan 28. lokakuuta käsittelmintä 30. marraskuuta 1. joulukuuta äänestämme samassa kokouksessa ja täysistunnossa sitten maaliskuussa. Kiitoksia. Kokous päättyy. Seuraava kokous on maanantaina 9. marraskuuta kello 15 ja sitten 10. marraskuuta. Ja silloin iltapäivällä tapaamme Dijsselblumin 5-9. Kiitoksia.